Um, Hyvät kollegat, meillä on hyvin tiivis aikataulu ja vielä kaksi tärkeää kuulemista tulemissa. Siksi mielestäni olisi hyvä aloittaa nyt iltapäiväkokouksemme. Me alamme olla hiukan väsyneitä, tämä on hyvin intensiivistä, mutta on hyvä, että kaikki nämä tyyppihyväksyntäviranomaiset puolentoista päivän aikana vierailevat täällä kanssamme, luonamme Tämä on yksi syy sille, miksi eräät kollegat kulkevat edestakaisin. Tiedän, että täällä on vaikeaa, kun äänestyksiä ja muita valiokuntakokouksia on samaan aikaan, tiedän sen, mutta meillä oli hyvin mielenkiintoinen kokous joka tapauksessa. tänään meillä on vieraillamme Laurent Benoit ja Beatrice Lopez de Rodas. Utake kremlin toimitusjohtaja ja johtaja. Paljon kiitoksia. Annan teille heti nyt puheenvuoron alustushuomioita varten. Olkaa hyvä. Hyvää päivää. Kiitoksia siitä, että täällä kaikki tänään. Minä olen Ytekseramin äh, pääjohtaja. Kyseessä on yksityinen ranskalainen yritys, riippumaton yritys, jonka vastuulla on erityisesti tehdä tyyppihyväksyntätestejä Ranskassa. Minä muutamalla sanalla esittelen nyt Otakseram ryhmän jotta ymmärtäisitte paremmin, mitä me teemme. Toivottavasti kaikki näkevät nämä kaaviot. Meillä on noin 400 insinööriä ja teknikkoa ja kaksi tutkimuskeskusta Pariisin lähellä. Meillä on 52 miljoonaa euroa vuotuinen liikevaihto, kaksi tytäryhtiötä, yksi Kiinassa ja yksi Venäjällä. 20 prosenttia toimintaa Snamme on kansainvälistä ja me teemme 40 maan kanssa yhteistyötä kun ajatellaan eurooppalaisia tyyppihyväksyntä, sertifioita, me olemme äm, johtaja, johtava toimija M1 ja N1 sertifioinneissa. Tässä muutamia mm, päiviä historiasta. Mä haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että me, meidät perustettiin Linassa Monterissa, joka on hyvin historiallinen paikka. Siellä rakennettiin vuonna 1924 rata, jolla on tehty maailmanennätyksiä, jolla on myöskin tehty erilaisia kulutustestejä tällä autoradalla. Ja siellä tällä radalla on siis tehty erilaisia äm, nopeuskalibrointeja. Lytäk on tämä ensimmäinen yritys, joka sijaitsi Linas Motorissa äh, ja vuonna 2008 me sitten hankimme toisen yrityksen Seramin. Haluaisin muutamalla sanalla sanoa, että YTÄK äh, on keskittynyt nimenomaisesti tieliikenteessä käytettäviin ajoneuvoihin, kaikkeen mitä tieliikenteessä käytetään, luonnollisesti autoihin, mutta ähm, auton valmistajat luonnollisesti tekevät äh, töitä kanssamme sekä ranskalaiset, saksalaiset että japanilaiset tai kiinalaiset ja muut. Me teemme monien äm, tahojen kanssa yhteistyötä ja me teemme maailmanlaajuisesti myöskin maailman maanviljelyn, sotateollisuuden ja muiden alojen parissa töitä. Me teemme siis töitä kahden, kaiken sellaisen parissa, joka koskettaa tieliikenne, ajoneuvoja kaikkia ajoneuvoja, joita Euroopassa voi ties, tiellä käyttää. Meillä on erityyppisiä ammattiryhmissämme, ryhmissämme, ennen kaikkea äh, hyväksyntä ja tyyppihyväksyntä toimia. Äh, Beatrice Lopes, joka on vieressäni, on tämän toiminta lohkon johtaja. Hän voi vastata teille eri kysymyksiin siihen liittyen. Tämän lisäksi meillä on myös asiantuntija ja testitoimia. Ne ovat laboratorioita, jotka voivat esitellä nopeasti. Sitten meillä on muita äh, tehtäviä, kuten sertifiointi, äh, neuvontakoulutus ja erilaisten tapahtumien ja koulutusten järjestäminen. Tyyppihyväksyntä ja hyväksyntä on erittäin tärkeää toiminnan ala luonnollisesti. Äh, minä nyt en lue tätä koko esitystä. Te varmaankin voitte esittää monia kysymyksiä aiheesta tänään. Eräs tärkeä seikka on se, että meidän roolimme on hyvin tärkeää, mitä tulee Brysselin ja Geneven toimintaa. Me olemme mukana monissa työryhmissä. Tämä on erityispiirre Utakissa. Tämä on yksi meidän vahvuuksiamme. Meidän asiantuntemuutemme on maailmanlaajuista. Me olemme kaikissa mm, maailmankolkissa ja kaikkialla Euroopassa läsnä. Ja sitten äh, maailmanlaajuinen tunnustus. Haluaisin korostaa vain sitä, että me olemme ranskalainen tekninen palveluyksikkö, mutta toimimme myöskin Romaniassa ja Alankomaissa. Ja meillä on myöskin muita toimia maailmanlaajuisesti, mutta ne eivät niinkään kuulu tämän päivän aiheeseen, kokeisiin ja asiantuntijoiden liittyen. Kyseessä ovat kaikki ne laboratoriot, joita meillä on. Me teemme äm, eri sääntöihin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä testejä luonnollisesti. Ää, meillä on äm, viisi akkreditointia vuodesta 2001 lähtien ollut Euroopassa ja me teemme myöskin testisuunnitteluja. Me siis teemme erilaisia testisuunnitelmia ja myöskin erilaisia vertailu- tai tehokkuustestejä eri tuotteisiin liittyen nämä asiantuntijalaboratoriot sen sijaan, että puhuisin pitkän aikaa, voisin näyttää teille muutamia kuvia. Meillä on ensinnäkin ympäristökysymyksiin keskittyviä laboratorioita, jotka käsittelevät esimerkiksi värinää ja melua. Tämän lisäksi meillä on myös elektromagneettiseen mukaisuuteen keskittyviä laboratorioita ja päästölaboratorioita turvallisuuden suhteen. Meillä on sekä aktiivisen että passiivisen turvallisuuden tutkimuksia ja tämän lisäksi myöskin laitteiden luotettavuuteen liittyviä toimia. Nämä liittyvät erittäin moniin tieliikenneajoneuvoihin liittyviin ulottuvuuksiin. Tässä oli minun ähm, alkuesittelyni. Jos teillä on kysymyksiä, äh, olen valmis niihin vastaamaan. Kysymyksiä varmaankin on paljon. Kiitoksia. Hyvät kollegat, kiitos. Me siirrymme nyt kysymyksiin. Ja äh, täytyy sanoa, että tänä aamuna meillä oli hiukan enemmän aikaa, mutta nyt iltapäivällä meillä ei näin paljon aikaa ole käytössä, joten olkaa hyvät ja olkaa kurinalaisia. Toivottavasti kaikki nyt ymmärtävät tämän. Edustaja Zaba, olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin kun huomasitte eron tuloksissa, jotka syntyivät laboratorioissa päästöjen osalta ja todellisissa ajosolosuhteissa, Mitä ajattelitte? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kun te puhutte päästöistä, minkä tyyppisistä päästöistä puhutte? control de siis päästöt äh, ajoitus, toisissa ajoitussuhteissa ja laboratoriossa olette huomanneet sen, että on olemassa hyvin huomattava ero. Siis... Oui, donc, euh, je pense Tässä puhutaan ilmeisesti typin oksidipäästöistä meille ilmoitettiin näistä tuloseroista, äh, kun me teimme äh, testejä ähm, reaalikäytössä, erityisesti äh, PEMS- ja RDE-järjestelmien yhteydessä, ja me teknisenä yksikkönä emme ole taho, joka pyrkii arvioimaan näiden tuloserojen syitä. Me toimeenpanemme asetuksia sellaisina kuin ne on kirjoitettu, sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä. Ja me suoritamme näitä päästömittauksia vain laboratorioolosuhteissa. Nyt Euroopan komissio on tehnyt uuden esityksen, joka, jotta päästöjen, päästöjen tutkinta tapahtuu todellisissa ajolosuhteissa. Miten tämä termistä tulee vaikuttamaan näihin prosesseihin ja toiseksi autoihin ja dieseltekniikkaan. Varmastikin tulee olemaan vaikutus, koska tämä tulee hyvin vaativampaa. Miten te katsotte, miten dieselteknologia tulee sopeutumaan tähän uuteen todellisuuteen? Oui, donc euh, tout à fait, vous avez... Kyllä todellakin olette aivan oikeassa ää, ähm, uuden lainsäädännön myötä, RDE-lainsäädännön myötä meillä tulee olemaan ää, ähm, päästömittaustuloksia, jotka vastaavat todellista tilannetta paljon paremmin, koska ne tehdään ää, äh, todellisissa olosuhteissa eikä laboratoriossa ajoneuvojen kehitys tulee olemaan luonnollisesti erilaista, sillä meillä tulee olemaan hyvin vähemmän ähm, joustoa kuin nykyisin. Äh, tässä mielessä ajoneuvot tulevat olemaan päästöjen kannalta parempia. Ja luonnollisesti näin, nämä säännöt äh, tulevat viemään jonkin verran aikaa, koska mm, ne astuvat voimaan vasta ensi vuonna. Niin, äh, teknologisesta näkökulmasta tarkastellen meillä on hyvin paljon erilaista teknologian markkinoilla tällä hetkellä ja sitä täytyy soveltaa, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa olosuhteissa. Tämä vie jonkin verran aikaa luonnollisesti, mutta meillä on dieselteknologia olemassa, tehokasta sellaista, jonka parissa voidaan tehdä töitä ja olemassa olevaa teknologiaa voidaan myöskin kehittää RDE-mittausjärjestelmä tulee tähän pakottamaan. Tämä Niin, tämä on aika optimista. Tämähän merkitsee ehkä kuitenkin sitä, että syntyy rajoituksia dieselteollisuudelle Euroopan unionissa, kun sen täytyy sopeutua eh, tähän täytyy merkitä, että täytyy pystyä myöskin luottamaan diesel-ajoneuvoihin niin silloin, kun on määräyksiä, jotka ovat vaativampia. Tämä nyt ei ole aivan tekniselle palvelulle esittävä kysymys. Tämä on enemmänkin äh, ajoneuvon valmistajalle osoittava kysymys. Me huomaamme, että äm, säännöt viivät jonkin verran aikaa. Meidän täytyy antaa ajoneuvon valmistajille ja äh, teknologille aikaa äh, kehittyä ja toimijoille aikaa kehittää ratkaisuja. Ähm, RDE tulee olemaan jotakin, äh, mikä tulee äh, toimimaan eurooppalaisilla markkinoilla. Thank you, Ervandi. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos molemmille, että olette täällä läsnä. No, nyt minun iPadini menee pois päältä, eikä sormenjälkitunnistin toimi. No niin, nyt se meni taas päälle nämä yksityisyyssäännöt. No, haluaisin ensin kiittää teitä rehellisestä vastauksesta liittyen näihin lämpötilaikkunoihin 22, 22 minuutin jälkeen. Eli katsotaan, että tämä on estolaite. Eli kiitos vastauksesta ja kiitos myös tästä ajoneuvon tavanomaiseen toimintaan liittyvästä vastauksesta. Eli haluaisin kiittää teitä siitä, mutta minulla olisi nyt kysymys, josta me keskustelemme myös eilen iltapäivällä ja tänä aamuna. Ja se liittyy siihen, että voitaisiin testata autoja myös NDEC-syklin ulkopuolella, koska se on se ongelma. Meillä ei, ei ole mahdollisuutta löytää estolaitteita tämän hetken äh, asetuksen puitteissa. Tämä oli kysymys kahdeksan mutta miksei? Tehän voitte tehdä ihan mitä vaan, jos se ei liity viralliseen tyyppihyväksyntään. Tähän voitte kääntyä valmistajan puoleen ja kysyä, miksi päästöt ovat 20 kertaa suuremmat, kun käytetään eri testisykliä. Ja voidaanhan se tehdä myös NEDCn e sisällä, kun käännetään se ympäri, muutetaan sitä hieman, joten on tarkistusmahdollisuuksia. Tietenkään laillisesti sitä ei voi käyttää tyyppihyväksynnän yhteydessä, mutta te voitte tehdä sen muuten, koska autohan käyttäytyy samalla tavalla testisyklin ulkopuolella. Miksi näin ei tehdä tai miksi te ette ole tehneet tätä menneisyydessä? Merci beaucoup pour la Paljon kiitoksia tästä hyvin äh, perustelusta kysymyksestä. Jälleen kerran ähm, tehän totesitte itsekin tämän esittäessänne kysymyksenne. Äh, teknisenä yksikkönä lainsäädännöllisestä näkökulmasta me joudumme Euroopan laajuista lainsäädäntöä noudattamaan. Ranskalainen tekninen yksikkö ei voi tehdä jotakin muuta kuin mitä esimerkiksi Espanjassa tehdään, muutoin tilanne vääristyisi, emmekä varmaankaan saisi kovinkaan paljon asiakkaita enää suoraan sanottuna. Toisaalta, kuten sanotte, se mihin viittasitte, jos me teknisenä yksikönä käyttäisimme jotakin muuta ähm, periaatetta kuin lainsäädäntö, niin tällä on suoraan sanottuna hintansa ja tällä hetkellä me emme saa tällaisesta lisätutkimuksesta mitään korvausta. Nämä ovat hyvin rahallisia syitä. Eikö mikään kansallinen viranomainen ole pyytänyt tätä teiltä, koska se on heidän, e, heille vaatimuksena, että he pitävät lainsäädännöstä kiinni. Artikla 5.2 koskee estolaitteita. Olemme nähneet paljon tutkimuksia ja todisteita siitä, että ihmiset ovat olleet tietoisia estolaitteista tai syklin kierrosta, mutta eikö ole pyydetty, että menisit pidemmälle analyyseissanne tai testeissanne, pidemmälle kuin NDEC-testit? Koska tämähän on ollut autoteollisuuden tiedossa. Encore une fois. Euh, Jälleen kerran äh, meiltä ei ole koskaan pyydetty tyyppihyväksyntä yhteydessä tutkia äh, sääntöjen mukaisten testien ulkopuolisia seikkoja. Have you ever... Anteeksi, että keskeytän. Oletteko itse tehneet sitä mm, uteliaisuudesta? <laughs> Emme. Morning or... Ei, lauantai-aamuna tai joskus. <laughs> no ei, ainakaan lauantai-aamuna. Ei, suoraan sanottuna emme ole koskaan äh, lähteneet äh, paromaan syklin ulkopuolelle. Oui, merci. Äh, Kiitoksia. Minä jatkan Dostegerbrandin kysymykseen liittyen siitä, mitä teiltä on pyydetty tämän niin kutsutun ministerin ohjaaman kuninkaallisen äm, komitean pyynnöstä nämä 85 tutkittua ajoneuvoa, joiden yhteydessä te käysitte PEMS-järjestelmää, jotta olisitte voineet nähdä, onko jonkinlaisia vääristymiä. Voisitteko te kertoa hiukan enemmän tästä validointi tehtävästä ja siitä syklistä. Kyllä todellakin ähm, niin kutsuttu kuninkaallinen komitea pyysi meitä toteuttamaan testejä puolestaan ja meillä oli kolme erilaista äh, testityyppiä. Yksi niistä on niin kutsuttu ADN, ranskalainen testi, jossa tarkoituksena oli pyrkiä huiputtamaan ajoneuvoa laboratoriossa, jotta olisimme voineet nähdä, ymmärtääkö ajoneuvo olevansa testipenkin päällä. Tämä oli ensimmäinen testi. Ja toinen sykli ähm, keskittyi muokkauksiin kolmas äh, PEMS-testi äh, teki mahdolliseksi tosiasiallisessa käytössä mitata syntyviä päästöjä. Äh, oli mahdollista siis testiolosuhteissa mallintaa tätä. Nämä kolme testiä ovat lisätestejä sen lisäksi, mitä säännöt vaativat, nämä muut erityisiä, tietysti, joita Ranskan viranomaiset ovat pyytäneet, olemme nähneet todellakin poikkeamia. Ja sanoitte, että tämä ei äh, ole säännönmukaista, mutta kuitenkin äh, meillä on asetuksissa artikla, joka nimenomaisesti äh, kertoo, että ajoneuvon tavoinomaisessa käytössä näitä päästönormeja täytyy kunnioittaa. Ja me olemme hyvin paljon kuulleet tästä, mutta ajoneuvon tavanomainen käyttö ei kuitenkaan missään tapauksessa tapahdu laboratoriossa. Teidän julkaisunne, nämähän ovat avoimia, siinä nähdään, että erittäin suuria eroja on ajoneuvon tavanomaisessa käyttöympäristössä ja ensimmäisissä sertifiointitesteissä saaduissa tuloksissa. Oletteko te pohtineet toimia tyyppihyväksyntien kumoamiseksi tai lisätutkinnan tekemiseksi. Tässä hyvin suoraan sanottuna me olemme vain tekninen palvelu, kuten sanoin. Tämä on asia, joka pitää kysyä Ranskan viranomaisilta. Me emme mutta oletteko te tehneet ehdotuksia Ranskan viranomaisille ja pyytäneet, että näitä tutkintoja tehtäisiin? La, la Commission royale. Ähm, Sigulin Royalin äh, komissio, äh, kuten äh, sen loppupäätelmissä käy ilmi, on ottanut todellakin suosituksiamme ja tämä pohjaa 85 ajoneuvon testeihin, jotka teimme. Ja koska te puhuitte toimista, jotka olisivat äh, äm, estotoimia, kuten nämä lämpötilaikkunat tai 22 minuutin jälkeen äh, poiskytkeytyvät järjestelmät, äh, oletteko tehneet testejä näiden suhteen? Äh, me emme ole koskaan tehneet tyyppihyväksynnän yhteydessä ähm, aikajaan riittyviä testejä ja sitten lämpötilaikkunaan liittyen me emme ole tehneet mitään tyyppihyväksyntää. Niin en, en, en tarkoittanut sitä Oletteko nähneet nämä seikat? Kyllä, me huomasimme, että näitä eroja esiintyi ja ajoneuvon valmistaja selitti meille, miksi näin tapahtui. Mitä mieltä te olette siitä ajatuksesta, että meillä voisi olla eurooppalainen viranomainen, joka voisi olla kaikkien näiden kansallisten viranomaisten, kuten teidän, yläpuolella ja säädellä äm, toimintaa niin, että järjestelmä olisi tehokkaampi eurooppalaisella tasolla? Olisiko tämä mielestäni hyvä ratkaisu vai ei? Minä nyt puhun utakina. En tiedä, mitä Ranskan viranomaiset eh, eh, tästä sanoisivat suoraan sanottuna. Me toivomme eurooppalaista valvontaviranomaista, jotta kaikki tekniset eh, palvelut toisi, toimisivat samoin periaattein on selvää, että eroja esiintyy ja että voisimme välttää sen, että ajoneuvon valmistajat toteavat, että jokin tekninen palvelu toimii tietyllä tavalla toinen toisella tavalla, kun nykyisin näin taitaa tapahtua monessa paikassa. Meillä voisi olla eurooppalainen valvontaviranomainen tämän estämiseksi. E-, edustaja Kaarinsa vähän täysin vahingossa että sivuun. Olisi kysymys. Onko teidän organisaationne pelkästään teknisen tason organisaatio, vai oletteko te se viranomainen, joka myöntää tyyppihyväksynnän? Donc en fait, nous, on est... Itse asiassa me olemme tekninen palvelu, olemme tekninen palveluntarjoaja ja Ranskan viranomaiset, jotka tämän varsinaisen tyyppihyväksynnän myöntävät. Mm, kyseessä on CNRV, ympäristöministeriöstä riippuva äh, taho. Me emme siis ole tämä viranomaistaho. Minun kysymykseni ja muutkin kysyvät samantyyppisiä asioita, on kysytty tänään aiemminkin. minun kysymykseni on siis kysymys siitä, että katson tulevaisuuteen, mutta on tärkeää, että ymmärrämme lainsäätäjinä, mitä olisi parannettava järjestelmässä niin, että ei tulisi tällaisia ongelmia kuin nyt on. Kuluttajia on johdettu harhaan, ajatellen sitä, mitä ovat olleet todelliset päästöt, kun he ovat ostaneet ajoneuvoja, jotka eivät sitten kuitenkaan täytä sitä, mitä lainkirjaan sanotaan, mitä sanotaan esitteessä, kun auto nostaa. On vuoron vaikutus valmistajien välillä, jotka sitten maksavat näistä hyväksynnistä, että ei syntyisi tällaista mahdollista eturistiriitaa. Mitä te sanoisitte siitä, miten tätä järjestelmää Euroopassa voitaisiin parantaa? Ja mitä kollegani juuri kysyi, mitä ajattelin sitä, että olisi jotakin, mikä olisi yli, siis mikä olisi kansallisen tason yläpuolella. Olisiko tämä mahdollinen väylä eteenpäin vai riittääkö se, mitä nyt on pienillä muutoksilla. Voitte käyttää loput kolmesta minuutistani vastaamiseen. Kiitoksia jälleen kerran. Tämä on puhtaasti Utakin kanta. Uskoakseni näinä viime aikoina koetun jälkeen olemme käsittäneet, että tyyppihyväksyntä ei kata kaikkea. Olemme havainneet, että tyyppi hyväksytyissä ajoneuvoissa esiintyy kaikenlaista, mitä siellä ei pitäisi olla. Ja nyt äh, aivan rehellisesti sanottuna olen sitä mieltä, että markkinavalvonta voisi suuresti vastata äh, teidän huoliinne. Sillä tässä yhteydessä äh, tilanne on sellainen, että markkinoilla ajoneuvohan on tavanomaisessa käytössään. Siellähän se toimii riippuen kuljettajasta ja markkinavalvonta voisi näihin tarpeisiin vastata. Sitten se, onko tämä markkinavalvonta kansallista tai eurooppalaista, se on toinen keskustelu, mutta tämä voisi olla sellainen ajatus, jota voitaisiin pohtia. Markkinavalvonta, että siis kun ajoneuvo on myyty, markkinavalvontaseurausta, miten sitten käyttäytyy maailmassa sen ulkopuolella. Kollegani Herr Brandi kysyi tätä aiemmin. Olen käsittänyt, että laki vaatii sitä, mitä vaatii. Ja se vaatii teiltä sitä, mitä te teette, ja teidän on tehtävät kokeet sen mukaisesti, mitä edellytetään. Mutta mikä pitää organisaation, kuten teidän organisaationne, esittämästä tällaisia perustavanlaatuisia kysymyksiä, Siis äh, esittää myös kysymys siitä, että onko se mitä lakimies edellyttää sellaista, missä on todella järkeä. Lääkärit täyttävät lomakkeita, mutta huomaavat, että itse asiassa lomakkeilla hyvin, usein on hyvin vähän tekemistä potilaiden terveyden kanssa. Ja näyttää siltä, että teidän organisaationne ja monet muutkin joutuvat tekemään tiettyjä asioita, mutta kuitenkin näyttää sitä tietävän enemmän asianosaisena kuin muut. Mikä on pidättänyt teitä tekemästä ehdotuksia muutoksista kenties vuosia sitten? Alors, euh, bon, encore une fois, peut-être. Jälleen kerran ehkäpä äh, tämä nyt on melko suoraviivainen vastaus. Jälleen kerran tällä hetkellä säännöt ovat eurooppalaisia, vaikka on asioita, joita me tiedämme, äh, kuten te sanotte, aivan kuin lääkäri, äh, tiedämme, että jotakin piilee taustalla, me emme voi toimia. En voi sanoa, että kun ajoneuvovalmistaja meille ähm, ajoneuvon tuo, me teemme jotakin muuta kuin mitä säännöt äh, vaativat. Mm. Joko säännöt hyvin selkeästi sanotaan, että meidän tulee tehdä tietyt asiat, tai ne ovat hyvin suositeltuja, mutta tällä hetkellä säännöt on sellaiset, että me voi näin tehdä. Tähän haluaisin lyhyesti vain lisätä, että tulevaisuuden lainsäädäntö lämpötila ja muina muin täsmennyksiin tulee vahvistamaan järjestelmää. Kun nämä kaikki testit tullaan tekemään, me voimme varmistaa sen, että tyyppi hyväksytty ajoneuvo on erittäin hyvä. Ja tämän jälkeen me voimme varmistaa vielä, että markkinoilla tämä tyyppi hyväksytty taso säilyy. Paljon kiitoksia edustaja Tosanovski. Děkuji pani předsedající. I will speak in my mother language. Puheenjohtaja, kiitos. Itak, niin kuin sanoitte, testaa ja valvoo myös testausta. Ennen kuin tämä koko skandaali nousi esiin, ettekö te tunteneet, että jotain outoa oli tapahtumassa, että estolaitteita mahdollisesti käytetään testeissä, joita te teette. Minä tiedän, että testejä ei ole muotoiltu niin, että niillä löydettäisiin estolaitteita, mutta eikö teillä ollut sellaista tunnetta, että jokin on väärin? Euh, très, très honnêtement, non. Aivan rehellisesti sanottuna ei. Druhý, eh, ve vaší odpovědi... Hyvä, kiitos. Kun vastasitte kysymykseen kahdeksan, te sanoitte, että tämän hetken sääntöjen puitteissa te ette pysty löytämään laitonta estolaitetta. Uskotteko, että uusi ehdotus, jossa käytetään RDE-järjestelmää, ratkaisee tämän ongelman. Niin, että testaus ja tyyppihyväksyntä ovat riittäviä. Tuoko tämä uusi järjestelmä uusia välineitä? Alors pour, pour ce qui est dispositif. Mitä tulee validoinnin kumoamiseen. On totta, että tuleva lainsäädäntö kattaa tämän mahdollisuuden paremmin ja me tulemme kattamaan myöskin paljon suurempia lämpötilan vaihteluja. Meillä tulee olemaan paljon laajemmat rajat kuin nykyiset laboratorio ja rajat. Tämä tulee selkeästikin meitä auttamaan toiminnassamme, mutta sen sijaan laittomien seikkojen havainnointi, tämä tulee olemaan paljon monimutkaisempaa, sillä ohjelmistoja on paljon ja tällä hetkellä lainsäädännössä niistä ei puhuta. Ymmärrän. Viimeinen kysymys. Tänään Liikennevaliokunnassa käytiin keskustelua kulkuneuvojen hyväksynnästä ja me pohdimme tällaista virastoa tai valvontatahoa, joka valvoisi tällaisia mekanismeja. No, mielestäni tämä johtaisi vain lisäbyrokratiaan. Eikö oikea askel olisi, että laajennettaisiin niitä mahdollisuuksia, joita juuri kuvasitte, eli tietyn tyyppinen standardointi, koska jos lisättäisiin yksi valvontataho, niin se ei välttämättä ratkaisisi ongelmaa. Eli pitäisi ehkä olla tiukempia sääntöjä tai valvontajärjestelmä, joka käyttää sitten viimeisintä tietoa hyväkseen. En usko, että tällainen valvontaviranomainen olisi hyödyksi. Se toisi vain lisää byrokratiaa tullessaan. Ja tätä kautta me emme edistyisi asiassa. Ettekö te pelkää byrokratiaa tämän ehdotuksen yhteydessä? Kyllä todellakin, jos tämä aiheuttaa lisäbyrokratiaa, en usko, että me edistämme sillä mitään. Toisaalta samalla me teknisenä palvelutarjoajana me pyydämme, että lainsäädännön tulkinta olisi eh, kaikkialla sama, jos meillä olisi jokin taho, joka tarkistaisi sen, että teknisten palvelujen tarjoajat toimeenpanevat olemassa olevaa säännöstöä. Tämä olisi jo hyvä asia ilman, että lisättäisiin byrokratiaa ympärille. En tiedä, onko tämä helposti toteuttavissa. No, Joka tapauksessa meillä ei tällä hetkellä ole vastausta kysymykseen siitä, kuinka voidaan näitä, äm, näitä esto-ohjelmistoja havaita. Hyvä, kiitos. Dank u mevrouw de voorzitter. Um, Kiitos rouva puheenjohtaja. Uh, niin. Vain yksinkertainen kysymys selkeytystä kaipaan, Nimittäin Euroopan komission verkkosivulla on luettelo kansallisista markkinavalvontaviranomaisista maakohtaisesti ja Ranskan kohdalla li, li, sanotaan UTAC, joten te olette siellä kansallisena markkinavalvojan valvontaviranomaisena. Merkitseekö se sitä, että sen lisäksi, että te, teillä on tämä tällainen tekninen palvelu, teillä on myös rooli valvovana viranomaisena? Äh, tämä on virhe. Me emme ole lainkaan valvontaviranomainen tai äh, sellaisena toimiva taho Ranskassa? No, se selkisi sitten. Toinen kysymykseni koskee sitä, että mihin te pystytte tai mitä te olette halukkaita tekemään tämän näiden yksityiskohtaisesti kuvattujen eh, e- NEDC-testien lisäksi. Jos Ranskan viranomaiset pyytäisivät, että testaatte auton monella eri tavalla, eri tavalla kuin standardi NEDC-testi. Pystyisittekö tekemään sen ja olisitteko halukkaita tekemään sen? Les autorités euh, Toimivaltaiset viranomaiset, tyyppihyväksyntä, viestinnän alalla saavat pyytää aivan mitä testejä vain siinä määrin, kun on olemassa mahdollisuus turvallisuus- tai ympäristöriskeistä. Jos lisätestejä näistä syistä pyydetään, viranomaiset voivat niitä kyllä pyytää ja me tietenkin sellaiset toteutamme. Ja juuri nimenomaan näin me teimme tämän niin kutsutun Royalin komission pyynnöstä. Yes, because you, you, in one of the pre- niin, yksi aiemmista kysymyksistä oli, sanoitte vastauksessa siihen, että ette todella voisi tehdä tätä teknisenä laitoksena siksi, että kilpailette muiden kanssa, mutta pystyisitte kuitenkin ottamaan hoitaaksenne tämän tyyppisen testin, jos joku pyytäisi sitä teiltä? La réponse Itse asiassa edellinen vastaus viittasi systemaattiseen tapaan. Me emme joka hyypi, tyyppihyväksynnän yhteydessä näin voi tehdä, koska sitä ei meiltä pyydetä ähm, lainsäädännössä. Testisyklien, se on testisyklin ulkopuolella. Me voimme poikkeuksellisesti kyllä lisätestejä tehdä, mutta eri olosuhteissa kuin äh, sääntöjen mukaiset olosuhteet. Kiitos. Nyt tulevaisuutta ajattelen, mikä on toinen puoli asiaa. Yksi asia, jonka kanssa me kamppailemme tällä valikunnassa, on kilpailu näiden teknisten laitosten kesken ja myöskin tyyppi hyvintä, hyväksyttä viranomaisten kesken. Katsotteko te, että tämä kilpailu on tervettä vai uskotteko, että sitä pitäisi välttää tulevaisuudessa? Je pense que vraiment ce qui doit... Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi todellakin välttää eh, kilpailua, jota on ollut viimeisten alle kymmenen vuoden aikana. Eh, sellaista kilpailua, jossa kilpaillaan eh, helposta testien läpäisystä, erilaisista tulkinnoista – tämä kilpailu ei saa aiheuttaa sitä, että jokin autovalmistaja kääntyy yhden teknisen palveluntarjoajan puoleen sen sijaan, että käyttäisi toista, koska tämä ensimmäinen olisi lempeämpi testeissä. Tällaista tilannetta pitää täysin välttää. Yes, um, but we... Mutta me näemme kyllä, että on jäsenvaltioissa taipumusta miten sanoisin, ehkä olla vähemmän tiukka tai ainakin auttaa kansallista teollisuutta selviämään testeistä. En minä sano, että tämä olisi lain vastaista tai mitään sellaista, mutta on tiettyjä keskinäisiä intressejä saada tietyt autotyypit läpäisemään testit. Tuntuuko teistä siltä, että tällaista tapahtuu Euroopassa? Minä en puhu pelkästään Ranskasta. Onko teillä sellainen tunne, että kenties Italiassa tai muissa maissa näin saattaisi olla teidän oman kokemuksenne ja tietonne pohjalta? Voimme vastata teille vain Ranskan osalta. En voi arvioida sitä, mitä muissa maissa tapahtuu, mutta voin taata sen, että Ranskassa tulkinnat ovat hyvin tiukkoja ja tämän tyyppistä mahdollisuutta äm, juonia viranomaisten ja autonvalmistajien välillä ei ole, mutta nyt en voi muiden puolesta teille vastata. Edustaja Konecna. Děkuji, paní předsedkyně. Také mi dovolte vám poděkovat, že jste... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä Haluaisin myös kiittää vieraita saapumisesta paikalle. Minulla olisi muutama kysymys liittyen kirjallisiin kysymyksiin ja vastauksiin. Numero kahdeksan. Siinä toisessa kysymyksessä sanotte, että te olette pystyneet tiedottamaan komissiota estolaitteisiin liittyvistä kysymyksistä. Ja jos nyt katsotaan asetusta, niin mitä sanamuotoa te käytitte ja kuka oli läsnä komissiosta ja koska tämä tapahtui? Oui, alors je, je voudrais juste apporter... Haluaisin vain korjata yhden pienen asian. Äh, todellakin minä tulkitsin väärin tämän toisen osan. Itse asiassa, äh, kun vastasin, että meillä oli mahdollisuus olla yhteyksissä eri työryhmiin kyseessä, äh, oli se, että teknisenä palveluntarjoajana me ähm, annamme metodeihin liittyviä ohjeita ja me tulkitsimme sen, että tämä toive saada tyyppihyväksyntäprosesseihin liittyviä menettelyohjeita oli komissiolta. Me olemme monta kertaa komissiolle kertoneet, että me haluaisimme selkeät ohjeet. Siis me teknisenä palveluntarjoajana haluaisimme selkeät ohjeet minä en puhunut tästä itse asiassa validointiin liittyvästä prosessista. Voisinko vielä kysyä, että kenen kanssa puhuitte komissiossa ja koska se noin suunnilleen oli, koska tämä tapaaminen oli, koska te halusitte siis valita eri menettelyt, onko tämä ei toiminut? Alors, encore une fois, la vielä uudelleen me vastasimme yleisluontoisesti. Johan Bono, Bono sanoi tämän. Me olemme 30 vuotta näitä työryhmiä seuranneet. Ähm, en pysty sanomaan, missä työryhmän kokouksessa me olemme sanoneet, että me haluaisimme selkeät säännöt. Me olemme 70-luvulta asti osallistuneet ää, tämän lainsäädännön laatimiseen. Ja me teknisenä palveluntarjoajana olemme aina mukana näissä teknisissä työryhmissä, joissa on valtava määrä ihmisiä mukana ja me teknisenä toimijana haluamme selkeät tyyppihyväksyntämenettelyt meidän intressimme mukaista on siis Euroopan komissiolle, vaikka komissiossahan nyt ei tietenkään ole samat ihmiset 40 vuoden ajan olleet, mutta meidän intresseissämme on saada komissiolta selkeät ohjeet, ja me olemme siis komissiolle tämän toiveen ilmaisseet teknisenä toimijana. Minun seuraava kysymykseni liittyy vastaukseen yhdeksän. Te puhutte siitä, että että on vaikea määrittää tavanomainen käyttö. Mitä määritelmää te ehdottaisitte? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tämä on monimutkaista ja sanoit, että tämä on monimutkaista siksi, että Me olemme myöskin RDE-lainsäädännön kehitystä seuranneet ja voin taata sen, että me olemme tuntikausia ja tuntikausia väitelleet ähm, näistä rajaehdoista, tavanomaisen käytön määritteleminen, on kyseessä tavanomainen käyttö pohjoisessa vai Etelä-Euroopassa, idässä, lännessä, minkälaisissa lämpötiloissa meillä on niin paljon erilaista käyttöä, että tämä ei kerta kaikkiaan ole helppoa. Ei ole helppoa määritellä, mikä tämä normal use, tavanomainen käyttö oikein on. Määritelmä on nyt RDE tekstissä mukana voimme nojata siihen, mutta suoraan sanottuna tämä ei ole helppoa. Edustaja Eckhout. And, uh, thank you for being... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kun olette täällä. Jatkaisin tästä tavanomaisesta käytöstä, koska on kysymyksessä kymmenen. Te sanotte, että tämä on puute asetuksessa, että tätä ei ole määritelty. Oletteko kertoneet tästä kenellekään, koska nyt sanotte, että se on ongelma, mutta tämä on ollut vuosikymmeniä jo tässä, ja kai te olette tästä sitten jollekin maininneet. Itse asiassa me emme ole niinkään äh, tutkineet äh, lainsäädännössä tätä osiota, sillä ennen kuin RDE. En kysy, oletteko tutkineet asiaa, vaan oletteko, oletteko kertoneet tästä kenellekään? No, olin tulossa tähän nimenomaan. Halusin sanoa, että tähän asti tyyppihyväksyntä testit tehtiin laboratorio-olosuhteissa. Laboratorio-olosuhteissa emme tarvitse mitään tavanomaisen käytön määritelmää. Nyt RDN myötä olemme aivan uusissa ulottuvuuksissa ja siksi pohdimme sitä, mikä tämä määritelmä on, mutta aikaisemmin sitä ei tarvittu. That is an interesting Tämä on mielenkiintoinen lausunto, koska äh, autojen täytyy olla vaatimusten mukaisia ja kohdassa 5.1 puhutaan tavannomaisesta käytöstä. Tämä tietysti tarkoittaa laboratorion ulkopuolella, eli onko tässähän sanotaan myös, että täytyy pysyä tietyn rajan alapuolella. Ja esimerkiksi estolaitteet ovat kiellettyjä. Ja tietysti tämä pitää myös tarkastaa, koska sen kulkuneuvo täytyy olla vaatimusten mukainen. Mutta te sanoitte aikaisemmin, että te ette koskaan ole saaneet pyyntöä tarkastella näitä kysymyksiä. Ja testitilanteessa se olisi vaikeaa, koska sillä ei ole sääntöjä, mutta, mutta miten voi olla yksityis kohtaisia sääntöjä, mitä estolaitteisiin tulee, koska se voi olla aivan erilainen laite kaikissa aut- autoissa, mutta jos on sellainen tulle, että jotain on väärin, niin sittenhän testataan. Miksi te ette testanneet? Jälleen kerran sen havaitsemiseksi, onko jotakin epänormaalia. Ää, meidän pitäisi etsiä tällaista, jos me sovellamme olemassa olevaa Ähm, lainsäädäntöä 20 ja 30 lämpöasteen välillä. Me emme näe sitä, mitä yli 30 asteen lämpötilassa tapahtuu. Tämä on ongelma lainsäädännössä, joka oli voimassa ennen RDEtä. Nämä äh, testit tehdään 20-30 celsiusasteen välillä ja äh, jos me emme tutki sitä, mitä tapahtuu näiden lämpötilojen ulkopuolella, niin kuinka voisimme havaita? Mutta te ette ilmeisesti havaita sitä NEDC-testiä testeissä, mutta te elätte maailmassa, jossa saatte tietoja ja muita testilaitoksia, jotka ovat huomanneet, no esimerkiksi Renault, tämä on esimerkki, äh, suoriutuu huonommin tämän äh, lämpöikkunan ulkopuolella. Miksi ette sitten ajatelleet, että no katsotaanpa nyt sitten näitä autoja tämän lämpötilaikkunan ulkopuolella, koska niiden täytyy olla vaatimusten mukaisia, ei ainoastaan mitä tyyppihyväksyntään tulee, vaan myös ilmanlaadun näkökulmasta. Pas aujourd'hui en France. Olet työmönön kiessä ja nimenomaan juuri näin tapahtuu Ranskassa nykyisin sen sitä lähtien, kun me saimme tietää, että päästöt eivät ole ähm, lämpötilaikkunan ulkopuolella oikealla tasolla. Ranska on ryhtynyt toimiin tämän lämpötilakysymyksen ratkaisemiseksi. Tämä ikkuna oli liian kapea. No sitten tämä Ranskan tutkimusvaliokunnan tutkimus. Te tutkitte 86 mallia, te teette sen siis, hyvä. Ja sitten raportissa kritisoitte, että tätä Renault Capturin kohdalla on poistettu joitakin kohtia ja jotkut väittävät, että Renault Capturissa oli ohjelmisto liittyen NOx-loukkuun, mutta tätä nyt ei sitten ollut tässä loppuraportissa. Voitteko vakuuttaa, että Renault Capturissa oli poikkeavuuksia, jotka viittasivat tällaiseen NOx-loukkuun? I'm not sure I understand. En ole varma ymmärränkö teidän kysymyksenne. Tämä oli artikkeli Financial Timesissa. Kyllä te sen varmaan olette nähneet. Kalibrointiongelma Hanossa. Se oli artikkeli, joka koski Ranskan tutkijavaliokuntaa ja siinä kritisoitiin sitä, että joitakin vaikeita kysymyksiä ei oli otettu loppuraporttiin. Ne otettiin siis sieltä pois ja osa sanoi, että Renault Captureissa oli selkeitä viittauksia siihen, että ohjelmista oli käytetty, mutta raportista tämä ei käynyt ilmi. Eli jos Renault on käyttänyt ohjelmista, niin tämä on varmasti ollut teidän mittauksissa. Any software. Itse asiassa Utakissa me emme tee mitään ohjelmistotutkimuksia. Toinen yritys tekee sen. Tiedän sen, mutta jos teette erilais- erillisiä mittauksia, kohtauksia ja näette epänormaalia käytöstä, joka voi selittyä vain ohjelmistolla, niin tietysti se selviää sitten teidän testeissä. Jälleen kerran minä nyt joudun toistamaan itseäni, mutta me olemme testilaboratoria. Me teemme testejä sellaisena kun meitä on niitä pyydetty. Sen jälkeen, mitä tulee ohjelmistoihin, tämä ei lainkaan kuulu meille. Ja Ranskassa Hojalin komissio pyrkii valottamaan kaikkia näitä Ranskassa myytyjen ajoneuvojen epäselvyyksiä. Tämä on toinen osa komission toimintaa ja pyydän teitä viranomaisille osoittamaan nämä kysymykset. Me olemme vain testanneet laboratorio-olosuhteissa nämä 86 ajoneuvoa, kuten myöskin rajalla, mutta sitä enempää me emme ole tehneet. Paljon kiitoksia edustaja Grosteet. Paljon kiitoksia ja kiitoksia siitä, että olette täällä vastaamassa näin selkeästi näihin kaikkiin kysymyksiin. Minä haluaisin esittää teille aivan aluksi erittäin yksinkertaisen kysymyksen. Koska te saitte tietää siitä, että laboratorio ja ajoneuvo todellisissa olosuhteissa mittaustulokset olivat erilaisia. Koska saitte tietää tästä? Suurin piirtein kuten kaikki muutkin, kun eräät artikkelit julkaistiin, jotka käyttivät näitä PEMS-laitteita ja kannettavia mittauslaitteita ja havaitsimme tuolloin, että meillä oli laboratorio-olosuhteissa vain erilaisia tuloksia. Siis- Eli teillä ei ollut mitään merkkejä siitä, joka tekisi mahdollisuuksia kuvitella, että tämän tyyppisiä eroavaisuuksia esiintyi. Jos näin on, minkälaiset suhteet teillä oli autovalmistajiin? Ähm, antavatko autovalmistajat teille jonkinlaisia äh, kuvauksia? Kuinka te voitte varmistaa sen, että olette riippumaton toimija auton valmistajista riippumaton? Tässä oli paljon kysymyksiä. Tämä ei ole mikään salaisuus enää kenellekään. Tiedämme hyvin, että äh, ennen äh, VLTC-lainsäädäntöä äh, voimassa olevat säännöt sisälsivät sen tyyppisiä toleransseja, että saatoimme saada parempia tuloksia optimoida, mutta tämän tyyppinen optimointi oli laillista. Käyttö on sitten eri asia, mutta koskaan auton valmistajat eivät ole meitä painostaneet eh, ja sanellut, kuinka näitä toleransseja ja optimointia pitäisi tehdä. Kyllä todellakin eh, me saamme korvauksia auton valmistajilta, mutta ei tämä estä sitä, ettemmekö me olisi riippumattomia. Me olemme 50 vuotta harjoittaneet tätä toimintaa, ellei me olisi olleet rehellisiä ja riippumattomia. Se varmaankin tiedettäisiin. Me emme halua näitä arvoja nyt hukata. Niin en halua vakuuttaa, että en halunnut esittää minkälaista epäilystä teitä kohtaan, mutta haluaisin tietää, kuinka nämä suhteet sujuvat autonvalmistajien kanssa. Tulevaisuudessa kuvittelenpa, että te olette joutuneet äh, muokkaamaan testejä, jotta voisi toteuttaa rd testejä oikein. Minkälaisia seuraamuksia teillä on ollut investointien äh, osalta, henkilökunnan osalta? Mitä tämä vaatii teiltä? Ähm, edustaja Hostet, haluatteko käyttää kaksi puheenvuoroa äh, samaan aikaan? Niin kyllä todellakin tämä vaatii investointeja. Tämä 2VLTP vaatii investointeja, uusi testisykli siis, ja RDEn osalta todellakin olemme investoineet päästöjä ajoneuvoissa mittaaviin laitteisiin. Ähm, ähm, tärkeää on tekniikka. PEMS-mittauksissa tämä väline on melkoisen uutta teknologiaa. Meidän täytyy varmistaa siitä, se, että toimet sujuvat. Tämä vaatii ennakkovalmisteluja nimenomaisesti PEMS toteutusta varten. Tämä on vaatinut melkoisen paljon työtä. PEMS on uutta teknologiaa, ja kyllä todellakin se ei ole aivan täysin luotettavaa äh, tällä hetkellä vielä, joten äh, me olemme nyt tietyllä tavalla äh, tekemässä tätä mm, luotettavuustestausta. Tämä on osa siis investointiamme ja ähm, sitten meidän tulee investoida myöskin laboratoriolaitteisiin, ähm, jotta voisimme olla mahdollisimman tarkkoja laboratoriossa. Pyrimme mahdollisimman hyvin mallintamaan sitä, mitä maantiellä tapahtuu, mutta teknisenä palvelun tarjoajana määritelmällisesti, jos nyt näin voin sanoa, sillä suurin osa palvelun, teknisestä palveluntarjoajista tarjoajista heillä on laboratorio. Sellaisena meillä täytyy olla laboratorio, joka on teknisesti tehtävänsä tasalla. Palucci. Ehm, che tipi di servizi eh, prestazione forni? Minkälaisia palveluita te tarjoatte autojen valmistajille tai alihankkijoille? En, en dehors de l'homologation? Si. En dehors de l'homologation. lisäksi euh, testien muodossa. Me ehdotamme monenlaisia testejä. No yleisesti ottaen, yleisesti ottaen me voimme toteuttaa laboratorioissamme äh, monenlaisia testejä. Olemassa oleva lainsäädäntö, äh, joka luo puitteet äh, autoteollisuudelle. Sanelle osan näistä ja tämän lisäksi autovalmistajilla on omat listansa, jotka eivät aina ole pakollisia, mutta ne saattavat liittyä esimerkiksi ajoneuvon käyttömukavuuteen ja sellaisiin asioihin. Tämän lisäksi meillä siis on auton valmistajilta tulevia testejä, jotka voivat liittyä erilaisiin ajoneuvoihin, Ähm, kuorma-autoihin ja niin edespäin. Ja tämän lisäksi meillä on myöskin äh, teollisuuden testejä ja tämän lisäksi järjestämme myöskin, kuten sanoin, äh, äh, erilaisia tapahtumia. Meillä on melkoinen laaja kirjo toiminta ja tyyppihyväksyntä edustaa vain 20 prosenttia meidän toiminnastamme. Mm, Kiitos. Ehkä saan jatkaa kollegani esittämästä viimeisestä kysymyksestä. Ilman, että nyt haluan esittää mitään vihjailuja tai ilman, että haluaisin syyttää teitä tai muita instituutioita mistään, haluaisin saada teiltä rehellisen vastauksen. Eikö teillä ole sellaista vaikutelmaa, että pitäisi vielä miettiä asiaa, että valvottajat ja valvojat, että heillä on yhteisiä intressejä. Eikö tässä kenties ole olemassa tietynlainen eturistiriita? Eikö tätä pitäisi säädellä jollakin tavoin? Tällä hetkellä läpikäymämme kriisi ennen kaikkea liittyi säätelyyn, ei teknisten palveluiden luotettavuuteen niin siihen, kuinka säätely vastaa ajoneuvon tavanomaista käyttöä. Tämä on nykyinen ongelma ennemminkin kuin tämä toinen osio, johon te viittasitte. Ah, Aivan lyhyesti. Sorry, Mr. Schultz. Edustaja Schultz. Ja, vielen Dank für Ihre Kiitos, että olette tulleet tänne. Muutama kysymys. Referenssilistassa on myös Nissan. Ja tiedostan on, että Etelä-Korean viranomaiset ovat löytäneet Nissan Kaskaista estolaitteet, tai estolaitteen. Oletteko te havainneet samantyyppistä Nissanin kohdalla? <clears throat> Donc euh, aujourd'hui, on n'a pas du tout. Mais, emme ole saaneet vielä teknisessä palvelussa mitään tietoa tästä asiasta. Minä en siis äh, tunne sitä, mitä on tapahtunut viranomaistasolla. Uskoakseni tämä on viranomaisten välistä keskustelua. No jos teillä ei ole tietoa, niin ei kannata jatkaa tätä kysymystä. Sitten toinen kysymys. Te olette ainoa tekninen palvelu, joka on siis eh, yksityinen yritys. Ah, Kyllä, näin on. Tämä on ranskalainen erityis piirre vuodesta 1945. No, se oli minun seuraava kysymykseni, miksi näin on. Eli Saksassa minun maassani meillä on suuri määrä teknisiä palveluja, jotka kilpailevat keskenään. Onko tässä nyt tehdä sitten Ranskan valtio jotenkin osallisena? No, pas du tout. Ei millään tavalla, ei meillä ole mitään yhteyksiä valtion ja meidän yrityksemme välillä Meillä on luottamuksellinen äm, historia, mutta tämä luottamus täytyy äh, vahvistaa joka päivä. Tämä ei ole täydellinen malli. Meillä ei ole täydellistä mallia äm, hallinnon ja teknisten palveluiden välillä. Monia mahdollisia malleja on olemassa. Ja tämä on enemmänkin viranomaisille suunnattava kysymys. He harkitsevat tällä hetkellä sitä, mikä on se malli, johon turvaudumme tulevaisuudessa. Es ist zumindest, äh... Tämä on ainakin <laughs> aika erityistä näin varovaisesti sanottuna, mutta tietysti se on teidän äh, onnen, että teillä ei ole kilpailija. No niin, yksi huomio vielä. Aivan äh, pieni välihuomautus historiallisesti. Äh, nämä tekniset palvelut ovat olleet hyvin läheisissä yhteyksissä maahan ja ähm, eri auton valmistajiin, mutta ne ovat sitten eurooppalaistuneet ja niillä on laajempi asiakaskirjo, mutta melkoisen selvästi ähm, Ranskassa ja Saksassa on historiallisesti ajateltuna aivan erilainen määrä auton valmistajia. Tämäkin on syynä tähän. Siis ajalla. Paljon kiitoksia. Edustaja Jälsender. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä teidän asiat asiakkaiden joukossahan on myöskin Iveco, joka valmistaa kuorma-autoja. Onko teillä henkilöstöä selvittämään se, onko tällaisia estolaitteita on asettu ennen kuin tullaan laboratorioihin näiden kuorma kanssa. Ja sitten mitä tulee ajoneuvoihin, en tiedä, kuinka voi olla se, että kun ajatellaan kaikkea se, mitä teette, mikä on hyvin olennaista, että te ole mitään mahdollisuutta siirtää ulkopuolelle jotakin asioita, jotka liittyvät esimerkiksi näihin ohjelmistojen toimintaan, eikö tällaisi mitään muotoa selvittää, onko ajoneuvoissa ollut käynnissä tai poissa käytössä käynnistä tällainen estolaite silloin, kun on oltu laboratoriossa? En aivan ymmärtänyt kysymystä, ne Liittyykö tämän nyt kevyisiin ajoneuvoihin vai ei? Siis ensimmäinen koski kuorma-autoja. Siis teettekö sitä niistä lainsäädännössä? Sanotaan se, että tämä on kiellettyä. Ja sitten henkilöautojen yhteydessä onko mahdollisuutta selvittää, verta tätä asiaa henkilöautojen tapauksessa? Donc, et, et, <clears throat> nous avons euh, le matériel. Meillä on laitteet tehdä ähm, kuorma-autoihin mm, testejä, mutta me emme äh, toimi toisin kuin kevyiden ajoneuvojenkaan äh, suhteen vali, äh, validoiden osalta. Ja mitä sitten tulee lämpötilakysymyksiin? kysymyksiin? Meidän täytyy tarkastella sitä, ovatko ö, lämpötila, ikkunat erilaisia 10-40 tai 0 asteesta eteenpäin. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joita vielä ei tehdä, kuten sanoin. Jos tähän voi lisätä jotakin busseihin ja kuorma-autoihin liittyen, sillä bussit ovat tässä samassa lainsäädännössä. Me olemme tällä hetkellä enemmänkin tilanteessa, jossa Ähm, hankkijat, esimerkiksi kaupungit, jotka busseja äh, hankkivat, äh, jotka haluavat erilaisilla teknologilla varastettuja ähm, busseja käyttöönsä, pyytävät meitä toteuttamaan testejä, jotka ovat hiukan äh, ähm, pakollisten testien ulkopuolella, jotta he voisivat tarkastella sitä, kuinka nämä laitteet toimivat, mutta tämä on erityispyyntö. Aivan kuten äsken sanottiin, kun meille estetään erityispyyntö, me voimme pohtia sitä, kuinka voimme äm, asettaa oman asiantuntemuksemme asiakkaan palveluun. Kiitoksia. Kolme minuuttia tuli täyteen, meidän siirtyä eteenpäin. C'est pas selon des... Non, non, c'est pas selon les questions. Jos interrompre, je m'excuse. <laughs> non, non, c'est juste. Euh, parce que, mais... Äh, jos haluat, voit keskeyttää puhujan, mutta meillä on aika taulu, muuten aika loppuu. Oui, mais ça, ça, c'est mieux de, de, de faire. On parempi pyrkiä esittämään lyhyempiä kysymyksiä, mutta, mutta esittäkää kysymyksen, olkaa hyvä. Très, très mutta aivan lyhyesti, olkaa hyvä. Euh, Haluaisin tässä yhteydessä vain kysyä, jos äh, onko niin, että Yhdysvalloissa, koska tässä viittasitte ähm, Yhdysvaltoihin, pyydetäänkö teiltä toteuttamaan samoja testejä ajoneuvoihin, ja teettekö te näin, sillä me voisin kuvitella, että näin tapahtuisi. Ben, aux États-Unis, on fait pas de test. La, la question est pour... Tarkoitatko siis Yhdysvaltoja tässä kysymyksessä? Les États-Unis, c'est... Yhdysvallat, Ähm, siellä ka- me toimimme vain ähm, laitteistojen, emme ajoneuvojen, esimerkiksi valojen, turvavöiden niin edespäin alalla, emme päästöalalla. Thank you, madam. Edustaja Sanova. To be very brief. Täällä on erittäin lyhyt sanainen. Kiitoksia tähdellisistä vastauksista ja kiitos sitä, että olette läsnä tänään. Niin kuin tiedätte, nyt on käynnissä keskustelua siitä, pitäisikö laboratoriokokeet kieltää silloin kun järjestetään valmistajien tiloissa, jotkin jäsenvaltiot haluavat toimia näin. Haluaisin tietää, onko tämä teistä hyvä ajatus, ja jos ei, miten voidaan varmistaa riippumaton, riippumattoman testaukset valmistajien tiloissa. Kenties voisi kommentoida, mikä tilanne on tänään. Ja suurin osa testeistähän eh, tehdäänkö ne teknisten palvelujen tiloissa vai valmistajien tiloissa? Kiitos. Voimme sanoa, että eh, viimeisemmän kymmenen vuoden aikana on tapahtunut muutostyyppi hyväksyntä menettelyissä. Kun aloitimme 30 40 vuotta sitten testejä tehtiin sataprosenttisesti meidän omissa laboratorioissamme ja ajan myötä ähm, Tämä on kääntynyt ympäri. Suurin osa testeistä tehdään äh, ajoneuvovalmistajan luona nykyisin. Nykyisin kaikki testit, jotka tehdään ajoneuvovalmistajan tiloissa, Äh, tehdään meidän valvonnassamme. Me emme siis ota mitään tietoja suoraan valmistajalta. Nyt meiltä tiedustellaan siis, osallistummeko me äh, ajoneuvon valmistukseen, valmisteluun testejä varten. Me emme tähän valmisteluun osallistu, emme ole paikalla sillä jos näin olisi, me joutuisimme jatkuvasti olemaan ajoneuvon valmistajan luona. Mutta kun testit suoritetaan ajoneuvon valmistajan tiloissa, me ensin ää, äh, varmi, ää, äh, tutkimme kaikki äm, asetukset ja tutkimme kaikki laitteistot vastaavatko ne äm, vaatimuksia ja meillä on asiantuntemuksemme vuoksi äm, hyvä käsitys siitä, mitä meidän tulee tehdä. Me voimme tehdä asiantuntijapäätöksiä myöskin silloin, kun nämä testit tehdään valmistajien luon. Edustaja Grostet, kiitoksia. Te äsken sanoitte, että te haluaisitte eurooppalaisen markkinavalvojaviranomaisen. Tarkoittaako tämä sitä, että te uskotte, että jossakin jäsenmaassa näitä tyyppihyväksyntöjä saa läpi helpommin kuin toisissa? Ja Onko teillä teknisten yksikköjen välillä hyvien käytäntöiden vaihtoa? No, tulkinnat voivat olla erilaisia, mutta kyllä, tulkinnat voivat olla erilaisia. Emme voi sanoa muuta, tämän olemme havainneet hyvin käytänteihin liittyen, kuten sanoin, monien vuosien ajan me olemme olleet mukana säätelyn kehittämisessä työryhmissä ja näissä työryhmissä meillä on saksalaisia, italialaisia, espanjalaisia kollegoja ja muita ihmisiä, jotka edustavat teknisiä palveluja. Me pyrimme luomaan yhteisen kannan teknisten palveluntarjoajien ryhmässä, jotta voisimme todeta, että tietyt testit tulee suorittaa mieluummin yhdellä tavalla kuin toisella. Näissä ryhmissä me pyrimme käymään keskustelua, jotta löytäisimme kaikkien parhaan mahdollisen tyyppihyväksynnän myöntämismenettelyn. Sitten vielä aivan nopeasti, mitkä ajoneuvot ovat niitä, joita te käytätte testien toteuttamiseksi? Ja voitteko taata sen, että, tai eikö teillä ole sellaiset tunnetta, että näitä ajoneuvoja olisi jotenkin optimoitu viime hetkellä ennen kuin ne saapuvat testattavaksi. Voitte olla, voitteko olla varmoja tästä? Vaikka meillä olisi epäilyksiä siitä, mitä me tutkimme, tämä ei ole meille kaikkein tärkeintä, sillä me annamme tyyppihyväksynnän tietylle ajoneuvolle ja me käymme läpi äm, testattavan ajoneuvon ja siihen liittyvät tiedot, mutta kaikkein tärkeintä meille on tuotannon valvominen äh, tuotannossa äm, mallin mukaisesti valmistaja tuottaa ajoneuvoja. Ajoneuhan aina pääsee läpi tyyppihyväksyntätesteistä. Jos ei se pääse tänään läpi, se pääsee huomenna niistä läpi. Mutta tämän jälkeen meidän täytyy valvoa tarkasti sitä, että tyyppihyväksynnän yhteydessä meille niin kutsuttu myyty ajoneuvo vastaa niitä, joita todellisuudessa tuetaan. Kiitoksia edustaja Bonfoy. Äh, merci. Kiitoksia. Minulla oli kysymys, mutta unohtuikohan se? Nyt minä muistankin, se minulla oli kaksi kysymystä esitän ne nopeasti. Ensimmäinen, te sanoitte, että jotta voisitte äh, Segulen Hoyelin komission pyyntöihin vastata, te teitte kolmea erilaisia testejä ja yksi näistä testeistä tehtiin radalla. PEMS-järjestelmä, jota te käytitte, onko se, kuinka kauan aikaa teillä olisi se käytössänne? Oui, parce qu'en fait, euh, quand on a commencé kun äh, aloitimme RDE lainsäädännön parissa, me hankimme PM, PEMS-laitteet. Äh, nämä eivät olleet viime vuonna vielä aivan valmiita PEMS-laitteita, ne olivat ikään kuin prototyyppejä, joiden avulla me pystyimme äh, materiaaleja testaamaan, kuten Laurent Benoit sanoi me teemme Signalfailin komissiolle näitä testejä ja äm, en kätke sitä, että meillä oli paljon kielteisiä kokemuksia, että PIMS-laitteet hajosivat ja niin edespäin. Oui. Tämä oli siis ensimmäinen kerta, kun käytitte kyseisiä laitteita. Kyllä, ensimmäinen kerta niin kutsusti virallisissa testeissä me käytimme niitä tämän testimetodin kehittämisen yhteydessä, sillä me olemme mukana laitteiden kehittämisessä, mutta virallinen ensimmäinen käyttökerta liittyy tähän Hoyelin äh, komissioon. Kiitos. Ja te sanoitte usein vastauksissanne kollegoille, että te täysin luotatte lainsäädäntöön. Tämä lainsäädäntö keskittyy mm, saastuttaviin päästöihin, koska meillä on 100 000 ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain näistä syistä. Mutta mutta esimerkiksi jos otamme jarrujärjestelmät, tehdään tyyppähyväksyntä ja niidenkin suhteen, onko esimerkiksi niiden kohdalla ollut myöskin kysymys turvallisuusnormeista ja siitä, että luotaisiin kahdesta viiteen meneviä vaatimusten mukaisuuskertoimia esimerkiksi, vai ovatko nämä sääntöjä, joita tulee ehdottomasti noudattaa? Siis haluaisin sanoa tätä onko vain päästöala sellainen ala, jolla voidaan kaksinkertaisesti ylittää määritellyt enimmäisrajat vai koskeeko tämä myöskin esimerkiksi jarrujärjestelmiä? Tähän on monimutkaista näin lyhyessä ajassa vastata, mutta luonnollisesti pitää olla moitteeton sekä ympäristö- että turvallisuusalalla. Niin, mutta haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että kollegani sanoi tuossa äsken, että autovalmistajat tarvitsevat jonkin verran aikaa, jotta voisivat kunnioittaa uusia sääntöjä. Ja siksi meillä on muutamien vuosien aikana mahdollisuus ylittää kaksinkertaisesti määritelty enimmäistaso päästöissä. Ja kysymykseni onkin se, onko normeissa samantyyppistä joustoa esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä esimerkiksi jarrujen kohdalla? Uskoakseni turvallisuus eh, kohdalla meillä on Euro NCAP paketti, joka on vielä tiukempia tällä hetkellä. Kaikki eurooppalaiset eh, ähm, autovalmistajat noudattavat tätä OENCAP-säännöstöä. Ja tämä säännöstö käsitteli turvallisuutta ähm, PIMS-yhteydessä äh, pikkuhiljaa tilanne kehittyy. Tämä, tällaista vastaavaa kehittyvää tilannetta turvallisuuden alla juuri nyt ei ole. Ja, vielen Frau Vorsitzende. Herr Benoit, Frau... Kiitos puheenjohtaja. Herra Benoit, Rouva Lopes, kiitos, että olette vastaamassa kysymyksiin. Haluaisin puuttua tähän ohjelmiston manipulointiin. Te sanoitte, että ei ole tapahtunut edistystä tässä suhteessa. Te olette palveluntarjoaja, jolla on 380 insinööriä palveluksessa. Kuinka monet äh, ovat äh, ohjelmistoasiantuntijoita? Äh, très peu, puisque aujourd'hui, c'est pas une heitä hyvin vähän, koska selkeästi lainsäädäntö vaatii teknistä palvelua olemaan tasolla, jossa se pystyy puuttumaan asiaan. Meillä ei ole ollut mitään kompetenssia aikaisemmin tällä alalla. Sekunnin Royalin kuuluisa komissio on kääntynyt toisen laboratorion puolen LIFPEN nipiseen nimisen laboratorion puoleen, joka on enemmänkin käsitellyt näitä ohjausyksikkö- ja ohjelmastokysymyksiä. Tällä hetkellä me kehitymme ja tulemme hankkimaan lisää ohjelmistopuolen varustelua myöskin, mutta haluaisin sanoa, että kyseessä on hyvin monimutkainen ala, jolla todellakin erillisten tutkintokomissioiden eh, kautta eri maissa. Nämä komissiot pyrkivät eh, eh, löytämään ratkaisuja ohjelmistokysymyksiin. Tietääkseni tällä hetkellä meillä ei ole vielä täysin selvästi todistettuja tällaisia ohjelmistotapauksia. Okay, Dank für die Antwort. Die war auch nicht... Kiitos vastauksesta. Se siis suuntasi tulevaisuuteen. Minä tiedän, että teillä ei tällä hetkellä ole tällaisia asiantuntijoita, mutta teidän täytyy valmistautua. Toinen kysymys. Tämä liittyy PEMS-laitteisiin eli kannettaviin päästönmittausjärjestelmiin. Olemme kuulleet täällä eri henkilöitä. On sanottu, todettu, että mittaus, poikkeaa ovat 10-20 prosenttia, ja te sanoitte, että ei päästä 100 prosenttiin. Miten tämä kehittyy? Mihin mennessä me saamme luotettavia liikkuvia infrastruktuureja päästöjen mittaamiseksi? Mikä tässä on aika horisontti? Tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin järjestelmän luotettavuus. Nämä järjestelmät ovat vielä ähm, kehitteillä. Tämän komission aikana melko usein me teimme testin ja sitten uusimme testin, koska PEMS-tulos ei ollut luotettava, koska meillä tekninen ongelma PEMS-laitteen tai laitteeseen liittyen, kun nämä PEMS-laitteet toimivat kunnolla, ehkäpä sitten voimme pohtia, että 20 prosentin joustoa tai liikkumavaraa. Tämä 20 prosenttia todennäköisesti on ää, se taso, me emme koskaan tule saamaan PEMSin kanssa yhtä täsmällisiä tuloksia kuin laboratorio olosuhteissa, mutta me olemme jo nähneet, että puolentoista vuoden aikana PEMSin luotettavuus on kasvanut aivan valtavan paljon ja meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Paljon kiitoksia. Ja sitten viimeinen kysymys, edustaja Eckhout. Thank you very much. Kiitos. Ehkä esittäisin vain yhteen lopullisen kysymyksen, niin, mitä me niitä emme ymmärrä enää. Asia on aika selvä, että tyyppi hyväksyntä on hyväksyntä viranomainen, on se, joka testaa, saa tulokset, ne no, testit ovat hyvin yksityiskohtaisesti, yksityisesti kuvattuja, ne pitää toteuttaa, ja ne, jos tulokset ovat oikein, niin tapahtuu hyväksyntä ja auto päätyy kadulle. Mutta tyyppihyvästä viranomaista täytyy myös tarkistaa, vastaavatko autot tavanomaisessa käytössä määräyksiä. Tämä on lainsäädäntö, joka koskee ilmanlaatua, jonka mukaan täytyy pysyä tiettyjen päästötasojen alapuolella. Estolaitteet ovat kiellettyjä. Kuka siis vastaa sitten siitä, että tämä osa lainsäädäntöä – on, että tarkistetaan sitä, että, että autot myöskin vastaavat tätä osaa lainsäädännöstä. Kuka on siitä vastuussa? Donc, euh, aujourd'hui... Me, kuten sanoimme, me annamme tyyppihyväksyntöä ja me valvomme vaatimusten mukaisuutta ja me myöskin äh, tarkistamme, mitä kontrolleissa tapahtuu. Tämä on siis äh, sääntöjen vaativaa, mutta tämä niin kutsuttu tavan mukaisen käytön vaatimus ei ole jotakin, mitä ää, äh, aikaisemmin olisi tyyppihyväksynnän kohdalla pohdittu. Ää, äh, nyt RDE-lainsäädännön mukaan näitä tapahtuja on hyvä, että me tarkastelemme ää, ajoneuvon tavanomaista käyttöä ja todellisuutta, mutta tähän mennessä suoraan sanottuna ei näin ole ollut me emme ole tehneet tämän tyyppisiä normal use tavanomaisen käytön testejä. Um, it's not part of the type approval. Uh, tämä ei ole osa tyyppihyväksyntää ollut tähän mennessä. Tämänhän me tiedämme, mutta lainsäätäjän täytyy tehdä enemmän kuin vain tehdä tyyppihyväksyntää, kun vaikuttaa siltä, että kun auto on päässyt maanteille, kukaan ei vastaa sitä enää. Mutta eihän tämä näin ole. Säännöt ovat olemassa. Esimerkiksi estolaitteet ovat kiellettyjä. Kuka vastaa siitä, että tätä lainsäädäntöä noudatetaan. Toite. Viranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset, jotka huolehtivat tyyppihyväksynnästä. Okay, we have one now, so then we can ask them how they do that. No, meillähän on yksi sellainen tällä paikalla, me voimme kysyä heiltä sitten, kuinka he tekevät työnsä. Civils, authorities who are not the same. Tai markkinavalvontaviranomaiset, jotka eivät ole samoja henkilöitä. Näin pääsimme tämän kuulemisen päätökseen. Tänään paljon kiitoksia vierailustanne. Paljon kiitoksia näistä vastauksista. Ja jäsenillä saattaa olla vielä kysymyksiä, jotka he esittävät äh, kirjallisena. Takarajaninen niin esittämiselle on sama kuin ähm, tänä aamuna 17. lokakuuta mennessä, mutta tämä on siis meidän takarajamme, ei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

Okay, colleagues, let's, uh, let's... Hyvät kollegat, jatkakaamme nyt viimeiseen kuulemisosioon tämän hyvin pitkän eilen antan, alkaneen ähm, kokouksemme osan. Uh, ja nyt voin toivottaa herra Reindersin ja herra Balkin tervetulleeksi RDVstä Kiitos, kun otitte kutsun vastaan ja annankin teille heti puheenvuoron johdantoa varten. Ja sitten teille esitettiin, esitään kysymyksiä, olkaa hyvä. Dear uh, members of the European Parliament, ladies and Kiitos, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Nyt on jo myöhäinen iltapäivä, kun näin Volkswagenin tapauksen uutisen syyskuussa 2015 tiesin, että tiedotusvälineet eivät ole kiinnostuneita ainoastaan kiinnostuneita testin ja todellisuuden välisestä rajasta, vaan myös päästöistä ja ennen kaikkea typenoksidien päästöistä liittyen autoihin. En pystynyt ennustamaan, kuinka suuri vaikutus tulisi olemaan Euroopan autoteollisuudelle pystyin paremmin arvioimaan, mikä suora vaikutus sillä olisi toisen paketin kehittämiseen, eli RDE-paketin kehittämiseen. Se oli jo toisessa vaiheessa. Olin odottamassa komission ehdotuksia asiaan liittyen. Mutta ensin minun täytyy kiittää parlamentin emisvaliokuntaa siitä, että pystyn kertomaan teille Alankomaiden osuudesta ja ja myös RDVn roolista ja ennen kaikkea sitten päästötestimenettelystä. Olen Andre Riders ja minä työskentelen Alankomaiden viranomaisten alaisena. RDVssä siis voisin esitellä teille sen, se on virasto, se hoitaa asiat infrastruktuuri- ja ympäristöministeriön alaisena. Meitä on noin 1400 työntekijää. RDV tekee tyyppihyväksyntää koskien osia ja kulkuneuvoja, valvonta ja toimeenpano rekisteröinti Alankomaissa ja sitten myös päästökysymykset ja sitten erilaiset asiakirjat, kuten esimerkiksi ajokortit. Eli me emme ole ainoastaan tyyppihyväksyntäviranomainen, me olemme enemmän. RDV toimii myös kansainvälisellä mm, välisellä tasolla. Ja tässä ottaa huomioon myös YK ja EU lainsäädäntöön. Ja tässä tehdään yhteistyötä myös ministeriön kanssa lähe, läheisesti. Me kehitämme myös standardeja. Tässä on kahdeksan asiantuntijan ryhmä. Siellä käsitellään eri kulkuneuvoihin liittyviä kysymyksiä. Tässä suhteessa minä olen asiantuntija tuntia, mitä kulkuneuvojen päästöihin tulee. Olen YKssa valtuuskunnan puheenjohtaja valtuuskunnassa, jossa käsitellään päästökysymyksiä. Tämä on työryhmä koskien myös säätöjen harmonisointia. Ja myös Brysselissä olen käsitellyt näitä päästökysymyksiä ja olen kansallinen tekninen asiantuntija ympäristö ympäristö- ja liikenne, anteeksi, infrastruktuuriministeriössä ja toimin myös eri työryhmissä. Ennen kaikkea myös tekninen komitea CMV. Kun nyt katson tämän hetkistä päästöasetusta, joka kattavat euro 5 ja 6 asetuksen, sehän tehdään yhteispäätösmenettelynä neuvoston ja parlamentin välillä tämä 715 kautta 2007, olemme kuulleet siitä tänään paljon. Tämä asetus asettaa perusper, perusperiaatteen, perusmääritelmät, mitä kulkuneuvojen päästöihin tulee. Ja toimeenpano, toimet tässä ovat teknisissä yksityiskohdissa, jotka hyväksytään menettelyllä Eli toimeenpanoasetus vuodelta 2008. Mitä tyyppi hyväksyntäprosessin tulee, tekninen palvelu tarkastaa tyyppi hyväksyntä viranomaisen alaisena nämä ö, päästökysymykset. Ja tässähän käytetään siis NEDC-testejä. Mitä muita testejä ei voida käyttää teknisissä palveluissa? Tätä kautta voidaan välttää, vaatimuksia, että vaatimukset olisivat erilaisia eri teknisissä palveluissa. Me tiedämme, että tämä testisykli on yli 20 vuotta vanha ja se ei ole enää edustava, kun otetaan todelliset ajo-olosuhteet huomioon. Ennen kaikkea kun mitataan CO2-päästöjä ja polttoaineita, niin tämä sykli tullaan vuonna 2017 korvaamaan uudella syklillä yhdenmukaistetulla kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälisellä testimenetelmällä VLTPllä. Tämä uusi sykli toimii YK alaisena. Se aloitettiin jo vuonna 2010. VLTP myös Alankomaat oli mukana ja myös kun VLTP siirrettiin asetuksiin Euroopan unionissa. Mutta muutama vuosi aikaisemmin, vuonna 2006, kun näitä vaatimuksia euro 5 ja 6 kehitettiin, niin Euroopan komissio jo ennakoi, että NEDC-sykli ei myöskään olisi riittävä, jotta voitaisiin taata pienemmät päästöt sitten esimerkiksi typen oksidipäästöt. Eli siis jo vuonna 2006 puhuttiin tästä. Silloin puhuttiin PEMS-järjestelmistä ja silloin otettiin uusi asetus käyttöön, jossa testattaisiin siis kulkuneuvoja tiellä. 14.3 artiklassa pyydettiin muuttamaan komitologian menettelyssä tätä kysymystä. Jos tarkastelen RDEn kehittymistä, se alkoi siis jo vuonna 2011. Se on neljä ja puoli vuotta ennen Volkswagenin tapausta. Olen ollut kehityksessä mukana, jotta voin taata, että Alankomaiden kanta on otettu huomioon RD-tapaamisissa. E Tämän prosessin aikana Useita hollantilaisia ehdotuksia tehtiin ja hyväksyttiin myös ensimmäisessä ja toisessa RD-paketissa. Se hyväksyttiin toukokuussa ja sitten myöhemmin myös marraskuussa vuonna 2015. Mitä toisen RD-pakettiin tulee, niin Viimeiset neuvottelut käynti lokakuussa, mutta siinä ei kuitenkaan heijasteltu meidän kantojamme. Ja, ja voimanastumispäivä siirtyi vuodella ja sitten myös vaatimusten mukaisuustekijä, joka oli alun perin 1,6. Kompromississa puhuttiinkin sitten 2,1 ja sitten Hollanti äänesti tätä neuvottelutulosta vastaan. Mutta joka tapauksessa haluan tehdä selväksi, me olemme tyytyväisiä, että meillä on kaksi uutta toimeenpanoasetusta liittyen RDEhän ja siinä on myös mukana tietoja valmistajilta äh, liittyen strategioihin, joita on käytetty AES ja BES. Ja sitten viimeinen vaihe kolmannen paketin suhteen siitä äänestetään TCMVssä pian. Ja tässä on myös ähm, Alankomaiden parannusehdotuksia otettu huomioon. Mitä RDn lainsäädäntöön tulee, niin tärkeä tulee olemaan myös neljäs paketti, jossa tyyppihyväksyntäprosessissa voidaan tehdä lisä RDE testejä, riippumattomien tahojen suorittamia testejä teillä. Eli tämä on ikään kuin markkinavalvontakysymys ja sehän on ollut myös esillä keskustelussa neuvoston työryhmässä, kun puhutaan hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. RDV on yksi osapuoli tässä päätöksentekoprosessissa kun päätös tehdään Alankomaissa. No, minä en ole asiantuntija tähän asiaan liittyen, siksi voin kertoa teille tästä asiasta vain yleisellä tasolla. Alankoma tukee tätä ehdotusta. Me olemme vakuuttuneita, että sen avulla pyritään parantamaan tyyppihyväksyntämenettelyä ja pyritään myös lisäämään valvontaa. Me saatamme olla kriittisiä liittyen joihinkin, ratkaisu, joidenkin ratkaisujen suhteen, mutta on olemassa tehokkaampia e- e- ehdotuksia ja siinä tavoitteena on myös sama parannustaso. Mitä? Meillä on uusi todellisuus Volkswagenin jälkeen. Kansallinen parlamentti on myös kiinnostunut tästä asiakirjasta. Siihen on liittynyt parlamentaarisia kysymyksiä ja Tätä kautta pyrimme mm, parantamaan tyypin hyväksyntämenettelyä. Tämä koskee kaikkia osapuolia ja me haluamme tässä myös parantaa valvontaa. Lopuksi haluaisin sanoa, että RDV tulee olemaan keskeisessä asemassa, kun kehitetään uutta lainsäädäntöä. Se tulee olemaan myös aktiivinen, kun kehitetään asetuksia, kuten RDE-asetusta. Kiitos, kun kuuntelitte minua ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you well. Kiitos. Annan tässä heti puheenvuoron esittele. Herra Gebrandi. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitoksia herra Rainer siitä, että olette tulleet paikalle. Ja kiitos tästä johdannosta. Kysymyksen koskee tällaista asiaa, josta keskustelemme jo kahden päivän ajan. Tämä on myös vastaus kysymykseen yksi. Eli asetuksessa ei kerrota, kuinka näitä estolaitteita pystyttäisiin havaitsemaan. Ja tämä on myös syy sille, miksi niitä ei testata. Ja tämä on nyt juuri se asia, johon viittaan. Eli estolaitteita ei löydetä standarditesteillä. Ja se ja ei ole mitään muita testejä, joilla voitaisiin löytää istolaitteet, joten me emme pysty niitä havaitsemaan. Joten mitä tietä tässä tulisi kulkea. Ja mehän tiedämme jo vuosien ajan, että tällainen on olemassa. Eli tällaisia estolaitteita tai miten syklejä voidaan kiertää. Me olemme tehneet yhteistyötä TNLn kanssa, joka on pyrkinyt tunnistamaan nämä käytännöt. Ja kysymys kuuluu, miten te oritte pyrkineet selvittämään nämä estolaitteet ja syklin kierrot? Eh, Kiitos kysymyksestä. Mitä estolaitteen määritelmään tulee, tästähän on keskusteltu ja sitä tullaan keskustelemaan valmistajahan ei tässä puhu manipulaatiosta. Eli tässähän pitäisi nyt ottaa itse asiassa direktiivi huomioon. Tehän sanoitte, että on vaikea löytää näitä, eli missä täytyy tutkimukset aloittaa. Eli onko se ohjelmistossa. Ja sieltä se on hyvin vaikeaa löytää. Ja jos nyt etsii jotain, mitä ei oikeastaan tiedä, mitä etsii, niin tämä on aika hankalaa. No, miksi, miksi tässä komitologiapaketissa komissio siis sanoi, että meidän täytyy löytää uusi testimenetelmä, lisätestimenetelmä, eli ei ainoastaan NEDC-testit, vaan myös testejä teillä. Ja siksihän perustettiin tämä RDE-testi, jotta voitaisiin estää nämä estolaitteet. No, tämän ymmärrän, tämä on siis tulevaisuutta varten. Tarkoittaako tämä sitä, että vuodesta 2007 sanottiin, että näitä estolaitteita ei voida löytää ja siksi perustettiin täm, nämä RDA-testit. Eikö siis nyt Hollannin viranomaisten pitäisi äh, ottaa huomioon, keskustellaanko näistä estolaitteista, mutta tämähän pitäisi olla myös mahdollista laboratoriossa KBAn kohdalla esimerkiksi kuulimme, että se olisi mahdollista. Ettekö, olisiko, ettekö koskaan ole tehneet tällaisia tai saaneet pyyntöjä? Paul, äh. Kyllä, me tiedämme. Se on käynyt selväksi, että on eroja äh, testeissä laboratoriossa ja testeissä, jotka suoritetaan teillä. Eli kun puhuimme PEMSin kehittämisestä. Ja vuonna 2010, marraskuussa 2010 työryhmässä tämä myös esitettiin erittäin laajasti. Eli tässä on eroavaisuuksia laboratorion todellisuuden välillä ja tämä täytyy korjata. Tämä ei sovi lainsäädännön puitteisiin. Eli keskitetty siihen, että paran, parantaisiin välineitä, tyyppihyväksyntäviranomaisten välineitä, jossa heijasteltaisiin myös tämä ongelma. No, estolaitteista ei puhuttu, koska oli olemassa luottamus. Me emme uskoneet, että tällaisia käytettiin. Eli ei oletettu, että tällainen manipulaatio tapahtui. No, teillähän pitää nyt olla sitten vihainen, koska tämä luottamus on rikottu. Tämä ei koske ainoastaan Volkswagenia, myös Fiatia. Ja te olette varmasti pahoillanne siitä, että viime yhdeksän vuoden aikana ette ole tätä valvoneet tiukemmin. Ja. Niin. on vaikeaa ainoana viranomaisena Euroopassa tutkia tällaista. Meillä on sisämarkkinat Euroopassa ja me teemme yhteistyötä. Ja jos politiikan piirissä, on tutkimuksissa on käynyt tällaista ilmi, mutta ei nyt kuitenkaan ole mitään tietoa siitä, että tällaisia erovaisia on. CO2 kohdalla oltiin tästä tietoisia, mutta ei nyt oikeastaan ole mitään syytä tutkia jotain, josta me emme tiedä, että tällainen ongelma on. Kiisike. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Reinders, että olette tullut tänne valiokuntaan tänään. Meillä on tässä mutkikas tekninen asia käsiteltävänä. Leider spreche ich kein Niederländisch, sonst würde ich... Toivottavasti en osaa hollantia, muuten voisin jatkaa hollanniksi, minun on pakko puhua saksaa ja se täytyy tulkata sitten hollanniksi. Um ganz einfach ähm, anzufangen... Niin, tämä on mutkikassa, ei pelkästään teknisesti, vaan kysymys myös siitä, kuka on vastuussa jäsenvaltioissa. Kun teidät esiteltiin, teidät esiteltiin asiantuntijana ja neuvonantajana, oletteko virkamies vai oletteko te riippumaton neuvonantaja Alankomaissa? Tämä on minulle ensimmäinen kysymys, joka, joka on tärkeä. Ja, ik ben André Reinders. <laughs> Niin, olen André Reinders ensinnäkin. Työskentelen RDVllä ja osastolla, joka joka edustaa Alankomaiden kantaa teknisissä työryhmissä. Ja toimimme yhteistyössä ministeriön kanssa, mutta kanta, jota edustamme, on Alankomaiden kanta, vaikka olen RDVn työntekijä. Eli mm, tässä viranomaistaho olemme. Onko tämä nyt vastaus teidän kysymykseen? Minä olen siis virkamies. Das war die richtige Antwort, die erwartet. Se oli oikea vastaus. Olittenkin, että olette virkamies, mutta olisikö luottanut teihin, vaikka olisi ollut asiantuntija. Kyllä siitähän tässä ollut kysymys. Nyt eh, eilen ja tänään meillä on ollut italialaisia ja luksemburgilaisia asiantuntijoita kuultavana. Ja me olemme täällä puhuneet lämpötilaikkunoiden käytöstä – me olemme puhuneet näistä laitteista, jotka 22 minuutin jälkeen keskeyttää pakokaasujen käsittelyn. Ja italainen kollega, joka sanoi, että tämä olisi vielä täysin laillista. Meillä on siis erilaisia tulkintoja eurooppalaisista säännöistä. Miten te näette nämä asiat, kuten lämpötilaikkuna, ja tällaiset estolaitteet, jotka toimivat kahden minuutin jälkeen, sanoisitteko te, että ne ovat eurooppalaisen lainsäädännön mukaisia? Eh, Kiitos tästä kysymyksestä. Tutkimusten mukaan, joita on tehty Volkswagenin tapauksen jälkeen, eli Saksassa, Ranskassa, Englannissa – Mutta se, mitä siis tällä hetkellä tiedetään, niin on selkeää, että on, on erilaisia päästövalvontamenetelmiä. Eh, eh, no, nämä strategiat, ovatko ne nyt sitten hyväksyttyjä tai eivät, onko estolaite hyväksytty vai ei. Eh, valmistaja voi sanoa, että, että sitä kautta suojellaan moottoria esimerkiksi, tai onko teknologia riittämätön säätelemään päästöjä pitkällä aikavälillä. Nämä ovat kysymyksiä, jotka nousevat pintaan tutkimuksissa. Ja tästähän täytyy siis saada Euroopassa yhteinen kanta komissio on tässä erittäin tärkeässä asemassa. Sen täytyisi johtaa keskustelua eri viranomaisten kanssa ja niiden kanssa, jotka ovat näitä tutkimuksia tehneet. Ja me odotamme tässä arvioita, mitä voitaisiin tehdä näiden manipulaatioiden suhteen, josta me, jota me emme hyväksy, eli tällaiset laittomat estolaitteet? Ik hoop dat dat antwoord is op uw vraag. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseenne. Madame Bonifa. Edustaja Bonfoy. Kiitoksia, minä puhun ranskaa. Minä jatkan kysymyksiä, jotka liittyvät äh, näihin ähm, luvan myöntämisiin. Vastauksenne kysymykseen numero kahdeksan. Tässä aluksi puhutte jostakin, mikä kiinnittää minun huomioni. Enkä varmaankaan ole ainut. JRC ohjelinjat. Voisitko kertoa, mitä näissä ohjelinjoissa yhteisestä tutkimuskeskuksesta JRCstä on tullut? Deuxième ligne. Toinen riivi teidän vastauksessanne oli kyseessä. Uh, Welke vraag? Page 6, uh, question 8, page 6, second lines. Eli uh, toinen riivi, sivu 6, vastaus 8, toinen rivi vastauksessanne, guidelines for additional tests. Duidelijk. Sorry, dat moest even zoeken. Selvisi, anteeksi, minun piti nyt etsiä, mikä kohta se oli. Tämä oikeastaan liittyy siihen vastaukseen, jonka annoin äsken. Eli on tehty tutkimuksia, ne on julkaistu ja siellä on löydöksiä liittyen näihin testeihin, joita tehtiin. Nyt on tärkeää että Euroopassa toimitaan samalla tavalla ja katsotaan, kuinka edetään. Ja edetä voi ainoastaan, jos toimitaan yhdessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Englannin, Saksan ja muiden tahojen välillä, jotka ovat tehneet tutkimuksia, niin keskustelemme tästä aiheesta ja olemme painottaneet ja olemme myös esittäneet pyynnön, että saisimme suuntaviivoja komissiolta. Ja komissio on vastannut myös myöntävästi tähän neuvoston työryhmässä. En français encore. Vielä äh, ranskaksi kysymys. Donc, vous avez utilisé... Eli te olette käyttäneet äh, tätä metodologiaa, tätä yhteisen äh, tutkimuskeskuksen JRC-metodologiaa, kuten sanoitte vastauksissa, niin oletteko saaneet ensimmäisiä tuloksia? Ovatko ne julkisia? Voisitteko kertoa niistä? Ja, ähm. IRC, eli yhteinen tutkimuskeskus, on auttanut, mitä voitaisiin tehdä Eli miten näitä tutkimuksia voitaisiin tehdä, eri nopeuksia esimerkiksi, eli eri muotoja, eri testimuotoja, mitä voitaisiin tehdä. Ja me teemme RDVssä samoin. Kun tämä Volkswagen-tapaus tuli esille, niin RDV esitti kysymyksen, että onko Volkswagen ainoa. Kaikki varmasti esittivät tämän kysymyksen ja myös RDV. Ja me olemme antaneet myös tyyppihyväksyntöjä. Ja... Specific question. Anteeksi, mutta nimenomaisesti minä halusin tietää, käytittekö te tätä ajoneuvoissa? Nee, we hebben alleen uh, vragen gesteld. Me esitimme ainoastaan kysymyksiä valmistajille, että oliko heillä samantyyppisiä estolaitteita kuin Volkswagenilla ja kaikki vastasivat, että heillä ei ole sellaisia. Ja JRC antoi tällaiset ohjenuorat. Me testasimme 30 ajoneuvoa ja me saamme raportin tästä sitten, raportin, joka lähetetään myös kansalliseen parlamenttiin tämän kuun lopussa ja sitten sitten se annetaan myös muille. Ja tämän tutkintaa ähm, komitean osalta voitteko sanoa, onko tulevassa raportissanne ajoneuvo, jossa tällainen estolaite olisi ollut käytössä? Varmasti ymmärrätte, että en voi vielä tästä puhua, koska tämä raportti menee kansalliselle parlamentille ensin ja sitten me voimme puhua siitä lisää. Ja sitten varmasti myös Euroopan parlamentti tulee sen saamaan. Hyvä. Herra Gebrandi. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eh, kiitos puheenjohtaja. Onko teillä päivä, määrä, jolloin tämä tutkimus on valmis ja koska se menee kansallisen parlamenttiin? Ik heb geen precieze datum. No ei minulla mitään tarkkaa päivää ole, mutta tämän kuun aikana. Hyvä, kiitos. Aikaisemmin puhuttiin syyskuusta. No, eli mitä me teemme ajoneuvoille, jotka eivät pidä kiinni lainsäädännöstä ja joille kuitenkin on annettu tyyppi hyväksyntä. Onko RDV mukana Opel Safiran tapauksessa? Ja tässä on havaittu, että päästöt ovat paljon suuremmat teillä kuin laboratoriossa, eli tässä on joku virhe. Ja RDV on antanut tyyppihyväksynnän, onko nyt sitten niin, että RDV tulisi nyt tässä tapauksessa sitten vetää tämä tyyppihyväksyntä myös takaisin? The RDV heeft... Eli RDV on antanut tyyppihyväksynnän, mutta lopullisen hyväksynnän antoi KBA ja KBA myös tutki tätä Opel Safira tapausta. RDV oli mukana näissä tutkimuksissa, mutta meidän täytyy nyt odottaa, että me saamme KBAlta tietoja seuraavista askeleista. Eli tässä on päästöistä kysymys ja KBA on tässä vastuussa. Mutta RDV antoi tämän kokonaishyväksynnän ja KBA sitten päästöihin liittyen. Ja RDVnhän pitäisi nyt sitten myös ryhtyä toimiin tässä yhteydessä. Uh, nee, het is andersom. Uh, in feite... Ensin täytyy käydä ilmi, että on se tilanne, että KBA täytyy ilmoittaa meille, että onko jotain seuraamuksia tyyppihyväksynnälle. Me emme ole RDVnä mitään havainneet. Se liittyy KBAn tutkimuksiin Oppelin yhteydessä. Te tunnette Bernin yliopiston tutkimuksen ja myös tämä kysymys, joka Flanderissa on käsitelty vrt Tehän olette lopuksi vastuussa tästä tyyppihyväksynnästä ja varmasti haluatte selvyyttä tähän asiaan. Ja oletteko vaatineet KBAlta, että se tekisi tutkimuksen mahdollisimman nopeasti, jotta te saisitte tulokset mahdollisimman nopeasti? Ja of er iets mis is, dat... Se, onko jotain tehty väärin, niin sitähän KBA tutkii ei nyt ole niin, että artikkelin pohjautuen sanotaan, että se ei pidä paikkaansa. Ja. Mutta siis oletteko yhteydessä KBAan, onko KBA ottanut teidät mukaan tähän tutkimukseen? Tiedättekö, koska tutkimus valmistuu? Onko teillä mitään hajua? Ei, me emme ole saaneet KBLta vielä mitään tietoja niin, että olisimme voineet toimia. Mm. Mutta olette kuitenkin tutkimuksessa mukana. Tiedättekö, mitä on tutkittu? No, me odotamme KBAn reaktiota. Me emme voi muuten toimia. Okei, okay, no ja... <laughs> No, vähän passiivista täytyy sanoa. Kyllähän te nyt viranomaisena olette varmasti vastuussa lopullisesta tyyppihyväksynnästä Ja ettekö te tunne olevanne vastuussa tästä loppuhyväksynnästä? Te olette aina, joka voitte vetää takaisin tämän hyväksynnän, tietysti yhteistyössä KBAn kanssa, ja teidän täytyy varmasti olla yhteydessä KBAhan, mutta mielestäni tämä nyt on aika passiivinen asenne asiaan, koska <laughs> tämä autohan on vielä liikenteessä ja joillakin No, henkilöllä siis on tämä auto käytössään, eikö tässä olisi voitu toimia hieman nopeasti? Ja onko Opel Safira myös oman tutkimuksenne kohde? E, viimeiseen kysymykseen vastaus on ei, ei ole osa meidän tutkimusta. Ja se, että pitäisikö meidän toimia, mielestäni ei. Mielestäni e, vastuu on niillä, jotka ovat antaneet päästöhyväksynnän. Koska tässä puhutaan nyt laittomasta ohjelmiston käytöstä. Mutta niin kauan kun tätä nyt ei ole pystytty vahvistamaan, niin mitään ei tapahdu. Ja se, mikä nyt on laillinen ja mikä laiton estolaite, niin tämä on aihe, jota täytyy käsitellä yhdessä komission ja muiden viranomaisten kanssa. Ja meidän täytyy saada suuntaviivat tähän liittyen. Ja sitten täytyy saada harmonisointia aikaiseksi Euroopassa, täytyy saada yhteiset pelisäännöt eikä keskittyä tässä yhteen aiheeseen. No, Volkswagen kohdalla tietysti asia on täysin selvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos RDVlle, että olette täällä. Eli Opel, joka nyt pyytää tyyppi hyväksyntää, niin mitä RDV tekee. Daar zou u eigenlijk aan Opel moeten vragen, en niet aan mij. Niin, no, tämä pitäisi sitten Opelille tämä kysymys. No, mutta esitän sen nyt teille. Misschien moet u vragen wat... Eh, Ehkä teidän täytyy nyt kysyä hieman tarkemmin, koska en oikein ymmärrä kysymystänne. De financiering geregeld van de RDV. Miten rahoitus hoidetaan tyyppihyväksynnän ja testien kohdalla? Niin no, ihan kuin ähm, kaikkien muidenkin tyyppihyväksyntäviranomaisten kohdalla. Eli annetaan ähm, palvelu ja sillä on joku tietty hinta ja sen täytyy sitten kastaa, kattaa kustannukset ja näin se on myös RDVllä. Joo, geen belang bij. Eli teillä ei ole taloudellisia intressejä. Eli tämä ei nyt oikeastaan nämä tyyppihyväksynnät vaikuta teidän budjettiin. No periaatteessa eivät. Me, tämä ei perustettu siksi, että me vetäisimme hyväksyntöjä puoleemme me emme tee ainoastaan tyyppihyväksyntää, se on ainoastaan osa toimintaamme. Te varmasti myös kuulitte, kun sanoin, että meillä on myös roolimme, kun kehitetään sääntöjä ajoneuvojen ympärille. Dan kunnen we nu echt Siis neljäsosa tuloista tulee testeistä tai laboratorioista, joita teillä on. No, varmasti nämä tulot ovat tervetulleita, vai eikö tämäkään nyt sitten ole tärkeää? Ja, dan zou eigenlijk aan de directeur van de RW moeten... No, RDV-johtajalta ehkä pitäisi tätä kysyä, eikä minulta, minä olen asiantuntija, mitä päästöihin tulee, mutta voin sanoa, että tämä on palvelu, jonka me RDVnä annamme. Ja meillä on asiantuntijuutta tämän asian tuhteen ja me toimimme riippumattomasti. Ja tämä tarkoittaa sitä, me olemme 25, jotka tekevät näitä hyväksyntöjä, siis aika pieni osa tuhannesta neljästä sadasta. Ja toki tässä tarvitaan tietoa eh, lainsäädäntöön liittyen. Mutta een van de weinige goed... Nyt, eli te teette itse myös testejä, vaikka olette tyyppi hyväksyntä viranomainen. Nyt kun puhumme estolaitteesta, niin ei tässä nyt oikein pääse kovin pitkälle tässä nyt syntyy sellainen vaikutus, että testi taho, että sillä ei nyt ole ollut lisäarvoa tässä yksittäisessä tapauksessa. Ik moet de vraag er natuurlijk uit. No, tämä on ehkä enemmän lausunto kuin kysymys. Mutta jos katsotaan lainsäädännön parantamista, niin vuodesta 2010 lähtien olemme parantaneet lainsäädäntöä. Me tarvitsemme tietysti myös asiantuntijoita tässä yhteydessä. Eli kaikki tiedot ovat erittäin tärkeitä myös minun työlleni, kun pyritään parantamaan lainsäädäntöä. TNO on puhunut näistä estolaitteista. Teillä on oma testikeskus. Te sanotte, että tämä ei ole mikään kaupallinen yritys. Eikö kukaan ole sanonut, että ehkä tätä asiaa pitäisi nyt tutkia vähän syvällisemmin? Me teemme yhteistyötä TNOn kanssa jo vuosien ajan. Ja me yritämme yhdessä parantaa lainsäädäntöä. Ja tunnen TNOn raportit ja ne on myös annettu Alagomaiden parlamentille. Ei tässä nyt ole kyseen alaistettu sitä, että meidän täytyisi nyt tai ei ole vaadittu, että me keskittyisimme vain estolaitteisiin. Ja tässähän perustettiin nyt tämä RDE-järjestelmä, ja senhän tulisi kattaa koko tämä paketti, ja siihen me olemme nyt keskittyneet. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Reilers näistä vastauksista. Palaan edelliseen kysymykseen. Kuka on vastuussa siitä, että otetaan huomioon artikla 5.1.5.2 vuoden 2007 asetuksessa. Tämä on tämä tavanomainen, ajoneuvon tavanomainen toiminta ja käyttö. Ja, eh, dat Niin, kyllä. Yksi artikla, eli artikla vai? Niin. Kuka on vastuussa artikloista 5.1 ja 5.2? 7.15.2007. 715 2007. Siinä on peruskysymykset. Eli siellä puhutaan myös tästä käytöstä, mitä päästöihin tuli. No tiedän kyllä, mutta kuka on vastuussa siitä, että näitä sääntöjä myös noudatetaan? de autoriteit die de keur... Viranomaiset, jotka tekevät hyväksynnät pohjautuen toimeenpanoasetukseen, ne ovat vastuussa siitä, että ajoneuvo on yhdenmukainen kriteereiden kanssa. RDV siis. RDV. Jos RDV tekee testit toimeenpanoasetuksen puitteissa, ja jos ajoneuvo on vaatimusten mukainen, kuka valvoo, että onko se vaatimusten mukainen? Kuka sen tarkistaa? Ne ovat ne testit, joita tehdään. Tekniset palvelut voivat tehdä ne tai toinen taho. Tämä on aika monimutkainen testi järjestelmä. On kylmätestit ja muut testit. On myös TNO-testi. Ei ole TNO-testiä. Se on testi, jonka täytyy edustaa tätä normaalikäyttöä. Eli nyt Autot, jotka, joilla on suuremmat päästöt, niin ovatko ne nyt sitten vaatimusten mukaisia? De voertuigen die... Ajoneuvot, joita nyt testetään. Se. Niin, mutta siis 2007. Geen eisen voor. No silloin ei ollut RDE-vaatimuksia. Niin, mutta siis tämä vaatimusten mukaisuus ja tavanomainen käyttö, 2010 jo havaittiin, että päästöt ovat liian suuria, eli te olette viranomainen. Oletteko pitäneet kiinni artiklassa 5.1? Algemene bepaal. Nämä ovat yleisiä määräyksiä. Eli esimerkiksi, että auto on turvallinen. Niin, mutta mihin kriteereihin viittaatte? Eli nämä harmonisoidut vaatimukset asetuksesta vuodelta 2008. Se on tämä NEDC-testi. Eli, mutta on kuitenkin tiedetty, että laboratoriotestit eivät ole riittäviä, ne eivät ole 5.1 artiklan mukaisia, eli te voitte sitten kuitenkin vain tehdä näitä laboratoriotestejä. Me voimme tehdä vain laboratoriotesteitä, ja sanoin jo aluksi, että kun tehtiin vaatimuksia euro 5 ja 6, niin, mutta missä lainsäädännössä sanottiin, että voi tehdä vain NEDC-testejä? Missä näin on sanottu? Uitvoering van de bepaling. Tämä on asetuksessa vuodelta 2008 ja pohjautua siihen annetaan hy- hyväksyntä. Eli jos vaatimukset on täyttyneet goes. Ja sen jälkeen sitten kaikki käy vai? Ei. Kun testataan kulkuneuvoa tai prototyyppiä, se on ainoastaan arvio siitä, että se täyttää lainsäädännön kriteerit. No, mutta sitten tietysti on vielä tämä tuotannon vaatimusten mukaisuus ja sitten myös ää, käytön aikainen vaatimusten mukaisuuden tarkistaminen. Ja, ähm. Mutta kuinka te tarkistatte, että valmistaja on toiminut oikein, esimerkiksi Opel Safiran kohdalla? Wat ik al zei, Opel Safira is niet... Opel Safira ei ole hyväksyntä, jonka RDV on tehnyt. mutta te olette kuitenkin vastuussa Opel Saviran kokonaishyväksynnästä. Eli ette nyt henkilökohtaisesti, mutta RDV on vastuussa OP Safiran kokonaishyväksynnästä, joten teillä on vastuu siitä, että pidetään kiinni lainsäädännöstä ja siitä, että on tehty tuotannon vaatimusten mukaisuustestit. Mitä tuotannon vaatimusten mukaisuuteen tulee, ISC tulee, niin se on KBA vastuulla. KBA valvoo sitä? Of was hier Mrs. Evi. Edustaja Evi. Grazie. Uh, thank you, Chair. I will speak in Italian. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tiedustella teiltä seuraavaa. Vuonna 2011 alkoi keskustelu eh, siitä, että RD-testit aloitettaisiin ja jo tuolloin asetuksessa 715-2007 äh, oltiin tietoisia siitä, minkälaisia raja-arvoja pitäisi kunnioittaa vuonna 2014 euro kuuden piirissä. Oletteko te sitä mieltä, että olisi tarpeen antaa enemmän aikaa valmistajille, jotta he voisivat taata sen, että autojen päästöt kunnioittavat äh, tieolosuhteissakin – rajoja, kuten ne ovat äh, tehneet tyyppihyväksyntätestien yhteydessä. Voitko vastata tähän? Ja, dank wel voor, uh, voor die vraag. Kiitos kysymyksestä. Kulkuneuvoja tarkistetaan Eurokutoseen pohjautuen – Tällä hetkellä puhutaan siis vain NEDC-testeistä. Jos kulkuneuvot täyttävät nämä vaatimukset, nämä koskevat siis tuotannon vaatimusten mukaisuutta ja myös ISCtä. Tämä on siis hoidettu lainsäädännöllä. Ja mitä RD tulee siitä työstetään, mutta tämä kriteeri 2,1 eli tämä, konf, tämä vaatimusten mukaisuus luku, niin se nyt ei ole vielä optimaali, mutta tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Okei, okay, grazie. Kiitoksia. Siirryn seuraavaan kysymykseen. En ole saanut vastausta jonka toivon saavani. Teidän kokemuksenne valossa, uskotteko te, että tulevaisuudessa RDE-testit, jotka käyttävät PEMS-teknologiaa hyväkseen, muokataan jossakin määrin, että autovalmistajat niitä muokkaavat sillä aikaisemmassa kuulemisessa tämä skenaario vaikutti todennäköiseltä tai mahdolliselta lä- lähitulevaisuudessa. Uskotteko, että jossakin määrin autovalmistajat saattavat manipuloida eivät vain laboratoriotestejä, vaan myöskin tätä uutta RDE-välineistöä? Eh, Kiitos kysymyksestä. kun kehitettiin RDEtä, niin me kiinnitimme huomiota juuri tähän Alankomaissa. Esimerkiksi se pitäisi saada ECUlta. Ja tätä kautta saatiin tietoja. Ja me olemme pitäneet huolta siitä, kun puhutaan Eli mm, pyritään siihen, että ajoneuvo ei havaitse sitä, että testejä tehdään, RDE-testejä. Ja nämä ovat elementtejä, joita Alankomaat ovat ottaneet mukaan RDE-keskusteluun. No, sataprosenttisia takuita emme tietenkään voi antaa, mutta ne kriteerit, jotka meillä nyt on, niin mielestäni ne suojaavat suhteellisen hyvä, hyvin siltä, että ei voida manipuloida moottoreita. Grazie molto per la risposta. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta. Sitten vielä viimeinen lyhyt kysymys. Oletteko tästä mieltä, että voisi olla hyödyllistä, että tyyppihyväksyntäviranomaisilla olisi Ähm, omissa tiloissaan tekninen yksikkö, joka olisi omistautunut vain uusien mallien testaamiselle ja niiden vaatimusten mukaisuuden testaamiselle sen sijaan, että ulkopuolinen tekninen palvelu tekisi tämän työn. Eh, eh. En tiedä, ymmärsinkö kysymyksenne oikein, mutta RDE on osa tyyppihyväksyntää. Ja, ja sanoin, että tämä neljäs paketti on sellainen, on sellainen, että siinä on mainittu, että myös riippumattomat tahot voivat tehdä näitä RDE-testejä ja voivat tätä käyttää. Vaikuttaa siihen, että kulkuneuvo täyttää vaatimukset. RDE on testi tietyssä tilanteessa. Esimerkiksi jos koe tehdään 25 asteessa, niin emme tiedä, miten sitä auto suorittuu kahdessa asteessa. Eli on tärkeää, että tehdään testejä myös näiden rajojen ulkopuolella. Ja täytyy näyttää, että kulkuneuvo täyttää kaikki kriteerit RDN puitteissa. Of questions, Mr. Schulz, for two time slots. Edustaja Schulz, kaksi puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Minäkään en osaa hollantia ja haluan siksi puhua saksaa. Herra Reinders, Kiitos siitä, että Alankomaista olette tänään tullut Belgiaan. Saadakseni kuulla kysymyksiä muun muassa saksalaiselta. Kysymys, jonka haluaisin esittää, jonka sitten eilen jo kollegoillennekin, on tekninen kysymys ja siinä on kysymys osien suojasta haluaisin toistaa yhden kysymyksen, nimittäin haluaisin teiltä tietää, onko teidän kannaltanne niin, että voi olla estolaitteita, joilla suojellaan osia, niin kuin on muotoiltu suoraan tai epäsuoraan lainsäädäntötekstissä, siis nyt siitä, miten valmistaja tulkitsee tätä osien suojaa. Dank u wel voor die eh, vraag. Kiitos kysymyksestä. tietysti on oma vastuunsa. Täytyy huolehtia siitä, että osat, joita käytetään päästöjen vähentämiseksi, toimivat. Jos nyt joku osa täytyy vaihtaa, koska moottoria täytyy suojella, niin toki tämän täytyy olla mahdollista. Eli koko järjestelmän täytyy toimia niin, että päästöt vielä pidetään, pystytään pitämään kurissa. RDssä on joitakin välineitä, on tietysti jotakin huippuja, ei nyt koko ajan tarvitse olla rajan alapuolella. Ja tämän täytyy tietysti pysyä hallinnassa. Tietysti järjestelmä on välillä pois päältä ja välillä päällä, mutta ei voi olla niin, että jostain syystä nyt sitten laite kytkeytyy pois päältä, äh, esimerkiksi säästääkseen polttoainetta. Siis se merkitsee sitä, että tulkitsen teidän lausumanne nyt niin, että se, mitä me nyt osittain olemme viime kuukausien saanut tietää siitä, miten valmistajat käyttävät tätä osien suojelemista tietyissä lämpötiloissa tai tiettyinä aikoina, tiettyjä aikamäärinä, joiden jälkeen käytetään tai sammutetaan näiden laitteiden toiminta. E, silloin kun me itse asiassa tavallisena käyttäjänä käytämme autoa, olisi teidän mielestänne kenties väärä tulkinta siitä, mitä tämä osien suojeleminen merkitsee. Ymmärsinkö oikein? Ja, dit, <coughs> sorry, de, de discussie of discussie kun arvioidaan nyt tätä pois kytkeytymistä, onko se nyt sitten hyväksyttyä vai ei, niin siihen liittyy monia tekijöitä. Tämä on erittäin kompleksi kysymys. Tästä nyt on vaikea antaa mitään arviointia. Tässä täytyisi tarkastella sitä, miksi strategia toimii niin kuin toimii ja onko se hyväksyttävä. Tämä liittyy asiantuntijuuteen. Ja tietysti täytyisi kysyä myös valmistajalta, miksi näin tehdään. Tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys. ei, tämä nyt ole niin helppo kysymys. Ei voida sanoa, että tässä nyt on tapahtunut jotain, vaan tässä täytyy olla argumentteja ja tekniikka täytyy tuntea. Ja täytyy tietää, onko se sitten hyväksyttävä laite vai ei. In der letzten Minute noch eine... Kiitos. Vielä kysymys toiseen suuntaan. Tähän harjoitetaan tietynlaista markkinavalvontaa, siis testaatte ajoneuvoja, jotka ovat markkinoilla, joilla jo on tyyppihyväksyntä, mutta pistokokein te tutkitte niitä, miten monta näistä ajoneuvoista vuosittain viime vuosina on tutkittu, ja onko näissä kokeissa, näissä pistokokeissa, onko niiden määrä lisääntynyt sen jälkeen, kun tulivat tunnetuiksi viime vuonna nämä Dieselgate-tapaukset? Dank u wel. Kiitos. Tässä täytyy erottaa kaksi asiaa. Kun puhutaan viranomaisen valvonnasta, joka on tehnyt tyyppihyväksynnän, niin tyyppihyväksyntä viranomaisella on velvollisuus tutkia Onko valmistane tehnyt tuotannon vaatimusten mukaisuustestit ja se valmoo myös, että se on sääntöjen mukainen. Jos näin ei ole, niin sitten voidaan testata myös lisäajoneuvoja. Mutta sitten ajoneuvot, jotka ovat olleet jo käytössä tai joilla on ajettu 100 000-60 000 kilometriä, niin täytyy pohtia, että pitääkö niiden täyttää samat kriteerit. Tämä on osa tyyppi hyväksyntämenettelyä. Jos puhutaan markkinavalvonnasta, se on aivan eri tarina ja RDV ei sitä harjoita. Emme siis tarkistaa tai testaa ajoneuvoja Alankomaiden markkinoilla. Mutta mitä TNOhon tulee, niin TNO tekee tutkimusta ja se tarkastelee, miten kulkuneuvot suoriutuvat, mitä päästötekijöihin tulee. Esimerkiksi dieselit tai bensiiniautot eli miten ne toimivat todellisuudessa. Ja siellä katsotaan myös sitten ilman laatua, mutta se ei sitten taas liity tyyppihyväksyntään. Uh, Kuka sitten harjoittaa markkinavalvontaa Alankomaissa? Mikä taho se on? Het ministerie van uh, infrastruktuuri ja ympäristöministeriö voi sen pyynnön esittää jollekin taholle. Dat zou u aan het ministerie moeten vragen, wat zij precies... No, teidän täytyy ehkä ministeriöltä nyt sitten kysyä, miten tämä tarkalleen hoituu. Uh, Mr. Palucci. Palucci. Sì, due, due domande semplici. No se siis kaksi kysymystä. Ne ovat yksinkertaisia ja lyhyitä, niin että vähän aikaa säästyy. Ensimmäinen kysymys eilen Italian tyyppihyväksyntäviranomainen sanoi tuntevasta tapauksia, jossa Italiassa vastikään hyväksytty ajoneuvo oli hyväksytty muualla. Onko samantyyppisiä tapauksia tapahtunut Alankomaissa? Ik kan nu daar geen antwoord op geven. Ik weet dat niet. En, en tiedä. Va bene, grazie per la non risposta. La seconda invece... Kiitoksia tästä vastauksen puutteesta. Toisekseen, tämä on uteliaisuudesta esitetty kysymys. Te olette Euroopan kolmanneksi suurin tyyppihyväksyntäviranomainen, jos katsotaan ajoneuvojen hyväksyntälukuja, mutta Alankomaissa ei varsinaisesti tuoteta autoja. Voitteko selittää, onko olette näin hämmästyttävän menestynyt? Ehm, ik denk dat de RDW... RDW on luotettava kumppani ja tekee tehokasta työtä. Ja tämä laatu, asiantuntijuus, tehokkuus, nämä ovat menestystekijöitä. Mm, eli me emme mainosta tällaisia hyväksyntämenettelyjä, mutta me olemme taho, joka tekee ammattimaisesti ja tehokkaasti hyväksyntämenettelyjä ja myöntää sertifikaatteja. Voi olla, että siksi valmistajat saattavat tulla Alankomoihin jotta RDV voi sitten tehdä tällaisen arvion. Kiitoksia. Thank you very much. Mrs. Aja. Paljon kiitoksia edustaja Ayala Sender. Gracias. Kiitos. Samalla tavalla kuin Palutsi sanoi, ja puhun, että tämä todellakin 2015 Tesla, joka alkoi toimia, niin haluaisin, että onko teidän organisaatiollanne ollut jonkinlaisia sertifiointeja Teslan kanssa. Ja sitten jos olitte puheenjohtaja, kysymys, joka liittyy tähän raporttiin, joka tulee lopuksi, ja niin minä haluaisin tietää, miten on tehty yhteisen tutkimuskeskus JRC ja teidän organisaation välillä. Miten te organisoitte tämän yhteistyön, julkisen keskuksen kanssa, jota me rahoitamme Euroopan budjetista, ja teidän organisaationne välillä, joka on riippumaton äh, ja jolla on toisenlainen äh, toimintatapa kuin tällaisella julkisella tutkimuksella. Miten te olette siis äh, tehneet tällaisen raportin, joka tullaan antamaan meille, josta voidaan nähdä kenties muitakin malleja? hoop dat ik uw eh, vraag... Eh, Toivottavasti voin vastata tähän kysymykseen, koska oli nyt hieman vaikea ymmärtää, mikä kysymys oli. Niin, mitä Teslaan tulee? Tesla on valmistajalle olemme antaneet hyväksynnän, eli sähköautolle, eli siinä ei tietenkään ole mitään päästöjä, se on helppoa. Tämä on hyväksyntä, jonka me olemme tehneet. Liittyykö tähän nyt joku muu kysymys vielä? si como sido el... Niin, mikä on tämä rahoitus ja yhteistyö yhteistyötutkimuskeskuksen tutkimuskeskuksen kanssa, JRCn kanssa ja sen teidän organisaationne ja tämän jäsen välillä ajatellessa mitalaisten yhteistyötä sen raportin osalta, joka tulette antamaan Hollannin, sen alkamainen parlamentille ja tälle parlamentille. Miten tämä yhteistyö on tapahtunut, kuka on maksanut ja miten tätä yhteistyötä on harjoitettu? Ja eh, Tutkimukset, joita me olemme tehneet, ne on tehty omista varoista – Eli testit, joita teemme, niin RDV itse maksaa ne. Eli tämä nyt ei ole minun asiantuntija-alaa, mutta ehkä kollegani voi tästä sanoa enemmän. Sí, perdón, es que usted ha dicho que los... Sanoitteko te, että tämä keskus, eh, niin puheenvuoron alussa käsin puhuitte tästä, siksi minä kysyn, koska minua hiukan kummastutti se, että olette sanoneet tukea, mutta minä haluaisin siksi tietää tästä yhteistyöstä. Ja JSC is een, eh, is een eh, wetenschap. IRC on tutkimusinstituutti ja tukee komission työtä. Esimerkiksi CRD-lainsäädännössä JRC on yksi osapuolista, joka tekee analyysejä ja malleja, kun puhutaan PEMS-laitteista. Niin Eli sen pohjalta sitten arvioidaan näitä RD-testejä. Ja kun pyrimme tekemään parannusehdotuksia, niin me teemme yhteistyötä TNO kanssa ja infrastruktuuri- ja ympäristöministeriö sitten rahoittaa tno toimintaa. Ja minä käytän hyväksyn, hyväksi myös sitä teknologiaa ja tietotaitoa, jota TNOlla on, ennen kaikkea kun muutan RDE-lainsäädännöstä. Mr. Kiseki. Kiitoksia. Edustaja Kisek, kaksi tai äh, aikaslottia. Kiitos puheenjohtaja. Niin, nyt tämä tiedonvaihto palaa siihen uudestaan. Kirjallisessa vastauksessa vastauksessa kysymykseen yksi sanoitte, että ei ole ollut mitään tiedonvaihtoa teknisten yksikköjen kesken. Italainen kollega kuitenkin sanoi, että kun Italiassa jokin auto ei selviä testeistä, silloin muut tekniset yksiköt saavat tiedon tästä. Te sanotte, että mitään ei tapahdu. De informatie van de, de technische diensten. Eli eh, näitä teknisten palveluiden tietoja ei vaihdeta, mutta tyyppihyväksyntäviranomaisten tietoja eh, vaihdetaan Eli jos tekninen palvelu antaa testiraportin, josta nyt sitten käy ilmi, että ajoneuvo ei läpäise testiä, että se ei ole täyttänyt kriteereitä, niin sit sen tyyppi hyväksy, niin siis se voi informoida tyyppi hyväksyntä viranomaista tästä. Eli tällaista tiedottamista kyllä tapahtuu. Okay. Vielen Dank dafür. Kiitoksia. Nyt nykyisessä tyyppihyväksyntäjärjestelmässä on ongelmana taloudellinen riippumattomuus. Täällä on sanottu Yhdysvaltoihin verrattuna, että tämä välitön rahoitus, välinen rahoitus, joka Yhdysvalloissa tapahtuu valtion budjetista, on parempi järjestelmä. Jos nyt ajatellaan tätä eurooppalaista järjestelmää, Siis tässä oli siis, että suoraan riippuvaisia näistä maksuista, teidän tapauksessa 57 prosenttia liikevaihdosta. Jos vertaillaan nyt Alankomaita, ei Alankomaista järjestelmää, alankomaista järjestelmää, yhdysvaltalaista järjestelmää, vaan eurooppalaista, yhdysvaltalaisen onko Amerikan järjestelmää parempi? Ja, äh, kwalificatie geven is... Um Tämä on aika vaikeaa. Jokaisella järjestelmällä on hyvät ja huonot puolensa. Mitä eurooppalaiseen järjestelmään tulee, niin, niin ja se, josta nyt neuvostossakin keskustellaan, niin mielestäni se on ö, toimiva järjestelmä, mitä valvontaan tulee. Ja sitten yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja viranomaisten välillä, niin kaikki nämä kommunikaatioelementit ovat olemassa. Ja komission täytyy antaa nyt suuntaviivoja, mitä yhteistyöhön tulee. Ja ehdotus, joka neuvostossa nyt on tehty, liittyy liittyen vertaisarviointiin muun muassa, niin nämä ovat parannuksia eurooppalaiseen järjestelmään. Mitä sitten usa järjestelmään tulee tähän, niin siinä on eri haittapuolia. Ja saattaa olla, että jälkikäteen löytyy jotakin vikoja ja sillä on sitten suuria seuraamuksia. Ja tämä tietysti on myös riski valmistajille ja itse asiassa koko järjestelmä. Eli että siellä on todella kovat sanktiot käytössä. Vielen Dank dafür. Kiitos. Vielä viimeistä edellinen tekninen kysymys, jonka esitin myöskin ranskalaisen kollegalle tänään. Kysymys on toistuvasti mittausten tarkkuudesta, kun käytetään PEMS-menetelmää. Ranskalainen kollega sanoi, että ollaan matkalla kohti 100 prosenttisuutta, mutta tällä hetkellä kuitenkin on edelleen 20 prosentin epätarkkuutta. Voitteko vahvistaa tämän arvon? Um, PEMS-apparatuur voor Mitä PEMS-laitteistoon tulee, Sehän on kehitetty hiukkasia varten, hiukkasmääriä varten. Mitä typen oksideihin tulee, niin sitähän JRCkin on tutkinut ja se on noin kahden prosentin luokkaa. Tässä, tähän liittyy myös muitakin tekijöitä, eli esimerkiksi testin samantyyppisyydet, myös muita kriteereitä. Mutta epävarmuustekijä on noin 0,5 prosenttia, mitä PEMS-järjestelmään tulee. Eli se liittyy tietysti itse laitteeseen, se on 0,2 prosenttia, sitten kokonaisepävarmuus prosentti on noin 0,5. Ja nämä ovat argumentteja, joihin IRC e ja komissiokin ovat viitanneet. Okei, okay, Dank. hab... Kiitos. Vielä yksi viimeinen kysymys, viisi sekuntia. Saksan li... liikenneministeri, on se paikalla, niin minkä kysymyksen esittäisitte hänelle? Ja, ik heb, uh... No, en nyt oikein tiedä. Ehkä puhuisin yhteistyöstä eri tahojen välillä. No, en nyt tiedä itse kysymystä, mutta siihen suuntaan. Er wordt gefluisterd over de Opel Täällä kuiskaillaan Opel Safirasta, mutta Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, muuttuu selväksi, että koordinoinnin ja harmonisoinnin uh, puute, tyyppihyväksyntä viranomaisten parissa ympäri Eurooppaa on auttanut luomaan tällaisen tilanteen, jossa nyt olemme. Meillä on äh, Ähm, teknisiä palveluja, jotka tulkitsevat Euroopan unionin lainsäädäntöä äh, teknisiin laitteisiin ja estolaitteisiin liittyen tapauskohtaisesti siltä ainakin vaikuttaa. Te puhuitte tästä osittain, mutta vastauksessa 12 te myönsitte, että päästövalvontajärjestelmän poiskytkeytyminen vuoden 22 äh, minuutin jälkeen on kielletty menetelmä. Teidän italialaiset kolleganne eivät kuitenkaan ole sitä mieltä, että tämä oli kyllin epäilyttävää, eh, jotta aloitettaisiin tutkinta, eivätkä pidentäneet testien kestoa, jotta voisivat vahvistaa nämä epäilyt. Voisitko kommentoida tätä asiaa ja selittää, miksi lähestymistapa on niin erilainen kahden eurooppalaisen tyyppihyväksyntätahon kohdalla? Dank u wel. Kiitos. Kun puhutaan kriteistä, milloin puhutaan estolaitteesta, niin tämä on asia, joka täytyy harmonisoida – Euroopassa. Ja me tarvitsemme komissiolta ohjenuoria tähän. Ennen kuin meillä tällaiset ohjenuorat on, niin eri tyyppihyväksyntää Viranomaiset antavat mielipiteensä siitä, minkälaisia ohjenuoria tarvitaan ja miten niitä sopeutetaan. En puhu tästä yhdestä yhdestä metodista, eli se, että jos puhutaan estolaitteesta esimerkiksi tai sitten tästä aikaikkunasta, Ja e, ei tässä nyt voida väittää, että se välttämättä on tarpeellista moottorin suojelemiseksi. Mutta tämä on siis asia, josta täytyy keskustella ja meidän täytyy saada myös tietoja valmistajalta, miksi näin toimitaan. Ja meidän täytyy myös käsitellä tätä syvällisemmin, että mm, miten asia siis käsitellään. Toki tyyppihyväksyntä, viranomaiset ja mm, teknisillä palveluilla voi olla mielipiteitä, mutta Euroopassa me yritämme löytää yhteisymmärryksen ja tämä yhteisymmärrys täytyy siis sitten saada eh, suuntaviivojen muotoon ja ne tulisi sitten koskea kaikkia tyyppihyväksyntäviranomaisia ja teknisiä palveluita, eli harmonisointi. Thank you. Are you confident? Kiitoksia. Luotatteko te siihen, että nämä eh, asiat vahvistavat, eh, varmistavat sen, etteivät jäsenmaat helposti löydä tapoja huijata? Dat is ook uh, mijn hoop en wens. Toivon näin. No, prosessi on vielä kesken. Ja Alankomaiden tutkimusraporttia ei ole vielä julkaistu, mutta toki me osallistumme tähän keskusteluun. Ja sen tulisi johtaa hyvin ohjenuoriin. Ja komissio on luvannut tällaiset tehdä – Eli tätä käsiteltäisiin yhtenäisesti Euroopassa, ei niin, että yksi tyyppi hyväksyntäviranomainen pitää jotakin estolaattana ja toinen ei. Eli tämä täytyy tapahtua yhdessä. Toki on eriäviä mielipiteitä, se on ihan ok, mutta toki myös suuntaviivojen täytyisi olla lainsäädännöllisesti sitovia. Ja tyyppihyväksyntäviranomaisen ja teknisten palveluiden täytyisi olla niistä tietoisia. Well, thank you. Tämä oli suureksi avuksi. Kiitoksia. Ja, graag, mevrouw de voorzitter. Eh, Mielellään vielä esitän kysymyksen, rouva puheenjohtaja. Herra Reindersillä on vuosien kokemus myös RDE-prosessiin liittyen. Jo 2006 todettiin, että täytyisi kehittää uusi testi, mutta vasta vuonna 2010 sitten pidettiin työryhmä ja sitten vielä kesti viisi vuotta ennen kuin RDE-testit olivat valmiit marraskuussa 2010. Ajattelin, että se kestää kaksi vuotta. Miksi tämä koko prosessi on kestänyt lähes kymmenen vuotta, koska eihän se nyt teknisesti niin kovin monimutkaista ole? Dank u wel. Kiitos. Kyllä se on teknisesti monimutkaista, no, mutta ei siihen nyt kymmenen vuotta voi mennä. Kyllä nyt insinöörit siihen vuodessa pystyvät. Ja dat hadden wij ook gehoopt. No, niin mekin toivoimme. Meillä oli kunnianhimoinen tavoite, että olisimme voineet aloittaa aloittaa tammikuussa 2011. Mutta valmistajien kohdalla ja myös tyyppi hyväksyntä viranomaisten kohdalla piti saada sitten kannat yhteneväiseksi? Poliittisista syistä vai? No, Tämän hetken tietojen pohjalta on helppo puhua, mutta tilanne oli silloin sellainen, me siis sanoimme, että auton täytyy toimia normaalissa käyttöolosuhteissa. Me testasimme tätä NEDCn avulla. ja rajat. Tietysti niitä tarkasteltiin tässä testissä, mutta tässä kuitenkin puhuttiin siitä, että, että nämä raja-arvot eivät oikeastaan liity tähän testiin, vaan ne ovat irrallisia. Ja tässä ikään kuin katsantokanta muuttuu ja sitten ruvettiin kehittämään tätä RDE tammikuu 2011. Se on viisi vuotta sen jälkeen, kun komissio vuonna 2006 sanoi, että uusia testejä täytyy se kehittää. En voi ymmärtää, että viiden vuoden ajan ei tapahtunut yhtään mitään. No vielä kerran kysymykseni. Ei ainoastaan valmistajat, vaan myös tyyppihyväksyntä viranomaiset, olivat tässä mukana. Mutta oliko tässä muita tekijöitä mukana kuin teknisiä tekijöitä? Pelattiinko tässä poliittista peliä jäsenvaltioiden ja auton valmistajien taholta, jotta tätä prosessia saatiin venitettyä loputtomiin? Ja, dat se lastig om goed... Eh, no, tämä on aika vaikea arvioida tätä tilannetta. Minä olen seurannut tätä prosessia alusta lähtien ja olen ollut myös erittäin aktiivinen parannusten suhteen, mutta arviointivälineen kehittäminen kesti kolme vuotta. Eli me tarvitsimme ikään kuin mallin. Eli jos on PEMS-laite, niin meidän täytyy pystyä analysoimaan tietoja ja sitä kautta pitäisi pystyä asettamaan rajoja. Esimerkiksi noksen kohdalla 80 milligrammaa per kilometri. Mutta tässä oli eri vaihtoehtoja. Oli niitä, joita käytetään raskaille hyötyajoneuvoille, mutta se oli sitten kuitenkin aivan eri tilanne, kun puhuttiin kevyistä hyötyajoneuvoista. Paljon kiitoksia. Edustaja Bonfoy. Ranskaksi. Minä tartun siihen, mitä Teresa Griffin sanoi äh, ajatuksen siitä, että oli vaikea harmonisoida erilaisia kansallisia viranomaisia tyyppihyväksyntäasioissa äh, ja harmonisoida ajatusta siitä, mikä on estolaita ja mikä ei. Äh, Oletteko sitä mieltä, että kun tämä raportti, jonka tulette esittelemään viranomaisillenne, e, joka näiden yhteisen tutkimuskeskuksen ohjelinjojen mukaan on laadittu, uskotteko, että Euroopan tasolla on ajoneuvoja, jotka ovat, jossa on näitä estolaitteita ja Oletteko sitä mieltä, että olisi hyvä, että meillä olisi eurooppalainen viranomainen, joka olisi kansallisten viranomaisten yläpuolella, ja että kun pitäisi harmonisoida kysymyksiä, tämä viranomainen voisi toimia erotuomarina? Op uw eerste vraag. Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee, mitä kokemukseen tulee eri ohjelmiin perustuen, niin varmasti asiasta keskustellaan komission kanssa, jotta saadaan hyviä suuntaviivoja estolaitteisiin liittyen. No, tietysti seuraus saattaa olla, että meidän täytyy vetää tyyppi hyväksyntöjä takaisin, mitä euro 5 ajoneuvoihin tulee. No, uusia ajoneuvoja ei enää ö, tule. Ne ovat euro 6 ajoneuvoja. Ja meidän täytyy tässä varmasti nyt ennen kaikkea keskittyä tähän jälkimmäiseen. No en tiedä, ryhdytäänkö tässä toimiin. Tässä tulisi toimia yhdessä, ei niin, että yksi viranomainen ryhtyy toimiin yhtä valmistajaa kohtaan, vaan me tarvitsemme kriteereitä ja sitten täytyy selvittää, mikä on sallittua ja mikä ei. Ja tätä kautta sitten saattaa olla takaisinvetoja. No sitten tämä kolmas kysymys, että tarvitaanko viranomainen vielä viranomaisen yläpuolelle. Neuvostossa keskustellaan tällä hetkellä uudesta markkinavalvonta- ja tyyppihyväksyntä direktiivistä. talking about... Anteeksi, minä puhuin riippumattomasta virastosta ja siitä, mitä tässä yhteydessä on ehdotettu, ei ollut riippumaton virasto, hiukan kuten Euroopan rautatievirasto vaikkapa. Als ik dan teruggaan naar de Jos palaan tähän päästölainsäädäntöön, niin neljässä, e- neljännessä RD-paketissa on tällainen viittaus riippumattomaan tahoon. Eli tämä on tämmöinen markkinavalvontatyyppinen ratkaisu. Eli tämä koskee tätä lainsäädäntöä liittyen tyyppihyväksyntään. Ja tässä kysymys kuuluu, että tarvittaisiinko tällainen riippumaton taho harjoittamaan tätä markkinavalvontaa ja tyyppihyväksyntää? Ja siis puolatteko tätä? Ehm, ik, had al begin aangegeven dat ik niet de deskundige... Sanoin aluksi, että en ole asiantuntija neuvotteluihin liittyen neuvostossa. Täytyy olla varovainen sen asian suhteen. Me toki puolamme kaikkia parannuksia, joita komissio ehdottaa. Tarvitaan ikään kuin tällainen paneeli, joka on riippumaton ja valvoo tilannetta ja on ikään kuin erotuomarin roolissa, kun puhutaan teknisistä palveluista ja tyyppihyväksynnässä. Ja toki me seisomme tämän takana. Me puolamme tätä harmonisaatiota Euroopassa. Ja, eh, dank u wel. Ik, ik, eh, misschien om af te ronden. Kiitos. Lopuksi haluaisin tietää, minkälainen tämä prosessi on, että saataisiin määritelmä aikaiseksi, mitä estolaitteisiin tulee. Italialaiset sanoo, että Fiatissa ei ole estolaitetta, mutta Eli kuka tässä nyt sitten määrittelee tämän? Ja, die discussie Tästä keskustellaan työryhmässä komissiossa. Eli tässä on tällainen alatyöryhmä, joka käsittelee markkinavalvontaa. Ja, no, mutta siis estolaitteet. Niin, eilenkin sekoitin nämä käsitteet. No mutta siis jos Italian viranomaisilla ei ole tietoja, he sanovat, että meidän mielestämme tämä ei ole estolaite pohjautuen näihin tietoihin, niin mitä sitten, jos italialaiset ovat tässä työryhmässä? Suuntaviivojen puitteissa komissio voi sitten punnita tätä ja sanoa, että tässä ovat kriteerit, ja Italian viranomaiset täytyy pitää myös kiinni näistä kriteereistä mutta italialaiset sanovat, että tätä, eli siis italaiset puolustavat sitä, mitä Fiat tekee. Ja tässä ei ole annettu kaikkia tietoja, koska muutenhan tilanne olisi aika huono. Ja italialaiset sanovat, että meidän tutkimuksista käy ilmi, että tämä ei ole estolaite. No mitä te sitten teette? Ja, op dit moment is het dus een discussie van... Tässähän Saksan viran omaiset ovat esittäneet kysymykset italialaisille ja komissio on tässä välissä. Minä pysyttelen tästä kaukana, mutta tässä on kysymys siitä, miten komission suuntaviivoja tulkitaan. Minä toivon, että näistä suuntaviivoista tulisi sitovia. Te toivotte, toivon, että niistähän tulee sitovia. Mutta ehkä siitä tulee eri muoto kuin lainsäädäntö. Se staat al in de Europese wetgeving. Te tiedätte, vuodesta 1998 lähtien estolaitteista on puhuttu estolaitteista. No, tämän olisi ehkä pitänyt mm, tapahtua aikaisemmin. Kuitenkin kaikki nyt ovat siis yllättyneet neitä. Voimmeko valvoa tätä nyt sitten? Mikä tässä oikein on lopputulos? Ja, dat is toch wachten op die gezamenlijkheid eh, vanuit de Europese Commissie. Eli komissio sitten kerää nämä kaikki tiedot ja sen pohjalta tehdään sitten suuntaviivoja. Kyllä tässä edistystä tapahtuu. No. no kuinka kauan tämä kaikki nyt sitten kestää? Oh, no, paineita on toimia mahdollisimman nopi, nopeasti, mutta tämä kysymys täytyy esittää sitten komissiolle, että koska nämä suuntaviivat tulevat. Sitten ei riitä, että meillä on RDVssä kuva siitä, miten tulisi toimia. Meidän täytyy toimia yhdessä ja tähän tarvitaan myös komissiota. Komission täytyy esittää kriteerit meille. Commissaris heeft... Komissaari on luvannut hoitaa tämän vuoden loppuun mennessä ja toivon, että hän pitää kiinni lupauksesta ja kaikkien jäsenvaltioiden pitää sitten tukea tätä. No mutta me emme tiedä, mitä jäsenvaltiot esittävät, koska tässä ei ole riittävästi läpinäkyvyyttä. <laughs> Okei, thank you well. Um, uh, thank you, uh, for... Kiitos, että vastasitte näihin lukuisiin kysymyksiin. Me olemme saaneet paljon vastauksia, mutta paljon kysymyksiä jäi myös avoimeksi. Mutta kuitenkin kiitoksia, että olitte täällä ja kollegoille kiitoksia. Tämä oli vaikea viikko, kun oli paljon valiokuntia samanaikaisesti mutta ne kollegat, jotka pääsivät paikalle, meillä oli hyvä kuuleminen, hyviä kysymyksiä ja oikein hyvää lopputyöviikkoa teille kaikille. Ja sitten ne, seuraava kokous ensi maanantaina Fiat. I'm sure they will refer to all the other institutions. <laughs>